Gesiegt, guten Morgen. Huomenta. Istutukaa alas ja toivottavasti teillä oli oikein mukava loma. Ja nythän meitä odottavat sitten kovat ajat, kun meidän pitää taistella täällä joka sentistä. Olen erittäin tyytyväinen, että olet täällä näin monilukuisena paikan päällä, koska tänään käydään sitten budjetin kimppuun ja haluan muuttaa sitä, ainakin meidän taholtamme. Se sitten, että noudattaako budjettivaliokunta meidän toivettamme, se on toinen asia. Esityslistamme on täällä teille jaettu. Onko teillä jotain huomauttavaa tähän? Ei ole. Hyvä. Mennään sitten kohtaan kaksi esityslistalla. Pöytäkirjan hyväksyminen seuraavista kokouksista, siis kesäkuun kokous on tässä kyseessä. Tämä on teidän teillä näissä asiakirjoissanne. Jos ei ole mitään huomauttavaa kokouksen loppuun mennessä tähän, niin tämä on sitten hyväksytty. Sitten kohta kolme haluan tässä huomauttaa, että tämä kokous välittää myöskin internetin kautta. Ja täällä ei voida puhua tsekkiä, bulgaariaa, portugalia, ruotsia, eikä viroa, eikä Liettua, eikä Slovenia, eikä Maltaa. Hollantia voi puhua, mutta Hollannin koppia täällä ei ole. Toivottavasti teillä on kaikilla äänestyskortit mukana, jotta voimme sitten selvitä näistä vaikeista äänestyksistä. Jos ei teillä ole, niin teillä ainakin on mahdollisuus sitten vielä joku lähettämään hakemaan niitä. Herra Aiden, olkaa hyvä. Voting card is an anderer Name Minulla on tässä kortti, mutta tässä on toinen nimi kuin minun nimeni. Tässä on herra pani Johton nimi tässä kortissa. Hyvä puheenjohtaja jatkaa. Tämä on todettu herra, täällä edustaa tätä herra, herra tosiaan. Niin kaikki pitää yrittää tietenkin aina. Kelka yrittää sanoa, että kuka minä olen ja jos olen, niin kuinka monta minua on. Sitten koordinaattorit pitävät tänään myöskin kokouksensa ja iltapäivällä sitten saatte sähköpostitse koordinaattorikokouksen tulokset. Mennään sitten kohtaan neljä. Meillä on äänestys, budjettiäänestys tulossa. Kuten tiedätte, meidän valiokuntamme pitää tehdä joka vuosi uusi oma lausuntonsa talousarvovaliokunnan yleisbudjettia koskien ja niihin budjettikohtiin liittyen, joista olen vastuussa. Ja meidän lausuntomme oikeastaan koostuu kahdesta osasta. Tavallaan tämä tavallinen lausunto, luonnos, jossa sitten ehdotetaan tai luepas tästä suoraa tekstistä, mitä tässä on kirjoittu. En ole oikeastaan valmistautunut tähän kokoukseen nyt. Näissä, näissä erotetaan niitä ehdotuksia, joita, joita tullaan sitten jo, tällä varsinaisessa komiteassa tekemään sitten muutoksena. Ja sitten muutoksia vuonna 2011 budjettiehdotuksia, joka, joka neuvosto tulee hyväksymään. Esittelijä on tehnyt oman tai esitetty oman ehdotuksensa täällä kesäkuussa. Ja hän puhui myös niistä muutosehdotuksista, siis tarkistuksista, joita hän aikoo ehdottaa tähän. Tässä meillä on sitten, oli tämä 23.7. oli meillä takarajana muutosehdotuksille. Kahdeksan tarkistusta tehtiin tähän budjettiin liittyen ja 24 sitten tarkistus tuli vielä myöskin esittelijältä. En nyt puhu tästä enempää. Haluaisin kysyä vähän Logikaardilta, että haluaako hän jotenkin lisätä jotain. Ole hyvä. Yes, thank you very much. Kiitoksia. Aivan aluksi tietenkin haluaisin kiittää teitä, erityisesti varjoesittelijöistä tästä hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Ja haluaisin myös Jyrkiniä kiittää ja sihteeristöä ja ovat tehneet hämmästyttävää työtä. Ja te olette hyvin avu, avuliaita olleet minulle tässä eh, työssä. Ja haluaisin kiittää myös kaikkia muita, jotka tähän työhön ovat osallistuneet. Tietenkin on olemassa aina vaara eh, siinä, että tällainen budjetista äänestäminen on jonkinlainen ostoslista, eikä se tietenkään ole hyvä ajatus, ei ainakaan näinä aikana, kun budjettikuria täytyy pitää. Mutta me olemme sen välttäneet tässä valiokunnassa tällä kertaa ja minun mielestäni olemme onnistuneet siinä, että eri budjettikohtien tärkeysjärjestys on hyvä. Pilottihankkeita ja valmistelevia hankkeita. Me valiokuntana olemme eh, halunneet korostaa koulutusta ja urheilua ja ohjelmien lisääminen on tarpeen ja on, on aivan aikanaan tai hyvä aika tehdä näin. Meillä on hyvin laaja yhteisymmärryskin ollut tästä. Nyt kun katsomme näitä Eurooppa 2020 strategioita, niin tämä on aivan paikallaan. Ja sitten Lissabonin eh, sopimuksen mukaan tullut, mukana tullut eh, toimivalta, niin täällä on todellakin nyt huomattava lisäys eh, koulutukseen ja urheilupuoleen joten hyvältä näyttää. Tietenkin toivomme, että budjettivaliokunta mm, e, tukisi meitä, mm, mutta mm, siellä on vastustajia sekä myötäilijöitä tulevissa taistoissa kyllä. Ja näinpä nyt sitten annan puheenvuoron takaisin puheenjohtajalle. Kiitos. Ich möchte... Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä vielä, että olemme pyrkineet tässä siihen, että finanssiministerit ja hallitusten päämiehet 27 maasta, heillä kirjoittaa tällainen kova, tiukka, mutta ei töykiä kirje, jossa huomauttaisiin, että pitäisi sitten kiinneistä sanoista yleensä sunnuntai-puheessa julistetaan. Eli juuri koulutuspolitiikan kriisin pitää näkyä myöskin rahoituksessa. Täällä neljä vastausta on saatu Belgialta, Slovenialta, Irlannilta ja Saksalta. Belgia, Slovenia, Irlanti kirjoittivat oikein mukavan kirjeen, kiittivät ja sanoivat, että haluat pyrkiä tähän näin. Ja sitten Saksasta tuli hyvin pitkä kirje, jossa kerrottiin minulle, miksi näin pitää olla, niin kuin se tällä hetkellä on. Ikävä kyllä se on vain saksaksi. Tietenkin voin sen mielelläni välittää niille, jotka osaat Saksaa, mutta ehkä voimme järjestää täällä jopa sen kirjeiden ymmärtämisseminaarin. Enhän minä mikään asia tuntematon ole, kun ajatellaan rahoitusnäkymiä ja niiden hyväksyntää seitsemäksi vuodeksi, niin eihän tätä voida silloin lyhentää. Tämä on hyväksytty, tämä on jaettu seitsemälle vuodelle – ja nyt kun luen tämän Saksan lähettämän kirjeen, niin tässähän ei sanota, että ei lyhennetä, vaan ottaa pelkästään sieltä pois, missä ei tarvita rahaa. Niin silloin pitää todeta, että eivät kyllä oikein varmaankaan nyt ymmärrä oikein, koska kyllä me olemme kaiken käyttäneet. En ymmärrä tätä oikein nyt. Heidän pitäisi katsoa sitten rakennerahastoja tai maatalousvaroja, mutta meidän varamme on kyllä käytetty kaikki. Jos on mielellämme käyttänyt enemmänkin, jos meillä olisi enemmän on käyttävissämme. Kiitokset herra Lokikaar tästä ehdotuksesta ja työstä. Ja myöskin varjoesittelijää haluan kiittää ponnisteluista. Ruvetaan sitten, aloitetaan äänestys siis. Tämä paksu asiakirja ensin. Nämä, äänestetään nämä, nämä blokkina tämä ensimmäinen osa. Vastustaako joku näitä? Katsotaanko muuten näitä, tässä nyt on. Ensimmäiset viisi sivua on kyseessä siis. Kaikki blokkina. Siinä on tarkoitus se, että vanhat summat ottaisi jälleen mukaan. Ja näin vastustaan lyhennyksiä. Vastustaako joku tätä? Ei. No niin, pyydän äänestämään sitten. Kuka äänestää puolesta? Tätä blogin puolesta. Kiitos. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Kaksi va- vasta ääntä, siis suurella enemmistöllä hyväksytty. Kiitos. Mennään sitten toiseen kohtaan, jossa äänestetään kohta kohdalta sitten näistä tarkistuksista. Ensimmäinen on 5817, New Pilot Project, Long Term School Teacher Mobility. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Jälleen samalla enemmistöllä hyväksytty. Sitten ykköskompromissi, elinikäinen oppimisohjelma. Kuten näet, tässä on paljon asioita puolesta. Kiitos vastaan tyhjää. Samalla enemmistöllä jälleen hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi. Kompromissi kaksi. Urheilun valmistajat toivat puolesta. Vastaan. Kiitos. Tyhjää. Kukaan ei vastusta. Jälleen samalla enemmistöllä hyväksytty. Niin kuten näette, puolalaiset ja Ukkon kollegat sitä vastaan. Sitten mennään 581 äh, pak puolesta vastaan. Vastaan. Akito ah, Harris tervehtii täällä. No hyvä, että täällä on vielä on ihmisiä, jotka ovat tehneet työtä, tietävät, että erikoisluppialaiset ovat hyvä asia. Ja tässä muitakin tässä mukana. Hyvä, loistavaa. Hyvä, että saan tukea täällä. 5823. Ivo. Just to ask... Aivan lyhyesti. Minä haluaisin tässä käännöksessä on virhe. Täällä puhuttiin espanjaksi eh, eri tavalla reclaiming ei ole oikea sana, vaan restoring pitäisi lukea täällä englanniksi. Okei. Okay. So, Hyvä. Puolesta 5823. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5882. Puolesta. Nyt äänestää. Sähköisesti. Herra onko teillä äänestyskorttinne? Onko teillä kortti? Puolesta ja vastaan äänet. Olkaa hyvä. Yeah. So, uh, um, I think that we have already voted. Mehän viisi, eh, kahdeksan, kaksi, kolmehan on äänestetty. Ka- viisi, kahdeksan, kahdeksan, kaksi. Ek, tässä. Viisi, kahdeksan, kaksi, kolme on äänestetty. Niin, niin, se on jo äänestetty. Ja uudella sanamuodolla, joka tässä äsken sanottiin. Ja nyt meillä on 5882. Alfonsi Junkeras puolesta vastaa. S on päättynyt. Abgelehnt. Hylätty. Hylätty. 13.13. 13. 5884 Chance Smith puolesta. against. Vastaan. Sähköinen äänestys vielä. 5884. Schließe die Abstimmung. Äänestys on päättynyt. Angenommen 19 zu 8 zu 1.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 Hm? Das ist auch in den Unterlagen. Ja, was wollen wir machen? Einfach abstimmen. Einfach abstimmen. Okay. wo Hui sind... Puolesta. Vastaan. Sähköinen äänestys vielä. Schließe die Abstimmung. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 16 vastaan 10 puolesta. Ja sitten seuraavaksi 5821 puolesta vastaan hylätty. 5888. 5888 puolesta vastaan, hylätty. 5854. Ah, siis tarkastaa tämä äskeinen. 5888, tarkistaa vielä äänestä, on avattu. Äänestys on päättynyt. Hylätty 27. 5854 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 5825 puolesta, vastaan, hyväksytty. Viisi kahdeksan seitsemän kolme raukeaa. kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 5856 raukeaa. 5808 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5866 raukeaa. 5857 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5858 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 5858. Äänestys alkaa. Geschlossen. Äänestys päättyy. Hylätty. 5859 McLarkin puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5860 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5828 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5800 puolesta vastaan ja hyväksytty. 5861. Ah, tämä raukeaa. Mm. 5862. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5863. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5864. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5865 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5867 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5837 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5868 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5832 puolesta tyhjää vasta hyväksytty. 5869 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5833 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5870 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5871 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5872 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5874 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 5875 puolesta vastaan. tarkistaa. Äänestys alkaa. Voitte äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.12. Viisi kahdeksan kolme yhdeksän puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 5876 raukeaa 5840 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 5842 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 5843 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 5851 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava raukeaa. 5881 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5885 puolesta vastaan. Ah, äänestää vielä sähköisesti. Äänestys on avattu. Sähköinen tarkistus. I close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 15.13 ääni. 5889 on vedetty pois. 5890. Herra Pele. Chairman, uh... Kiitoksia. Voisiko tähän tehdä suullisen tarkistuksen ja toivon, että Siis tämä 5 miljoonan määrärahan pitäisi vähentää 1,5 miljoon, 1,5 miljoonaan. Kävisikö tällainen? I think... Uh... Niin. Minulla on vähän toista tietoa oikeastaan tähän näin. Eh, herra Korja, olkaa hyvä. Me detto... Niin kuin jo kuulimme äsken sanottavan, niin me emme ole onnistuneet löytämään nyt tämän, tätä summa, tälle summalle paikkaa, vaihtaaksemme sen johonkin toiseen paikkaan. Niin eilen ehdotin, että tästä tämä Peletin ja, ja Palatelin tarkistukseen. Ja miksi tämä ei ollut mukaan, koska hän ei halunnut sitä tähän näin. Niin, täällä on kyllä ollut ongelmia, kun keskustelee tästä muiden kollegoiden kanssa, myös sosiaalidemokraattien kanssa tässä on kyllä ongelmia, että laittaisin tämä kaikki tähän kohtaan. Okei. Okay. Mrs. Costa. Io penso che... Niin, minusta kyllä tämän tarkistuksen takana, kun hyväksymme ensin, liittyen että tämä turismi- ja kulttuurin uuden ohjelman mm, tuomiseen liittyen, niin tästä on kyllä paljon töitä tämän muiden valiokuntien kollegoiden kanssa. Ja tämä tarkistus, mistä kyllä se tuo lisää tähän näin. ja toisenkin tähän esille. Mistä olisi kyllä ihan tarpeen ottaa tämä esille, jos halutaan ottaa esille se, että kuinka tärkeää tämä on kulttuuriturismin kehittämisessä. Kyllä voittaisiin olla tällainen alabudjettikohtainen mukaan. Ja tämä tarkistus, joka lisäisi tavallaan varoja muihinkin rahastoihin, niin tämä oli sittenkin vähän hämmentäväkin eh, viesti. Joten en tiedä, voimmeko sopia tästä tarkistuksesta. No äänestään sitten tästä tarkistuksesta, Rova Materan ehdotuksesta. Kuka äänestää puolesta? Suullisella tarkistuksella että 1 900 000 laittaisin tähän. Vastaan. Hylätty. So, now we, now we should take this other paper. No niin, tästä toinen asiakirja sitten käteemme. Yksi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta, mitä? Haluatko vielä kommentin tähän? Okei. Okay. Seven in favor. Siis seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Chairman. Kiitoksia. Haluaisin ehdottaa tähän eh, suullista tarkistusta kohtaan kahdeksan. Me pyydämme tässä nykyisellään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 kohta mielestäni pitäisi täältä pyyhkiä ylös, koska, yli, koska me emme halua mitään uutta budjettikohtaa tähän nuorison liikkuviseen, vaan se pitäisi toteuttaa jo olemassa olevin keinoin, joten tämä selkenisi. Uh, koska meillä on muita ohjelmia ja myöskin sitten taas näitä tällaisia liikkuvuusohjelmia, ja, ja Comenius ei ole niinkään liikkuvuusohjelma. Ja Citizenships-ohjelma on myöskin tällainen liikkuvuusohjelma. Eli ei, ei ole tässä että liikkuvuusohjelmat, vaan pelkästään ohjelmat. Se tarkoittaa siis nuoriso- ja koulutusohjelmia. Eli kiitos tästä eh, selvityksestä. Puolesta, siis kahdeksan puolesta. Vastaan. Ei kukaan. Hyväksytty. Kalpeles. Tämä raukeaa. Yhdeksän raukeaa. Ah, ei raukea. Yhdeksän puolesta vastaan. Hyvä, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan. Hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Kaksitoista puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5, 16 puolesta, ah, anteeksi, 15, 15 siis, 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 niin. Ah, minne te haluatte puhua? Kohta 18. Just, uh... Jos tässä nyt katsotaan tekstiä, niin pieni muutos. Täällä pitäisi tehdä, ehdotan, että pyhimme pois ensimmäinen lause liittyy näihin vähennyksiin, joita komissio teki. Made by the Commission olisi siis se kohta, minkä haluaisin täältä pois, koska on vähän keskustelun alla se, että mikä tässä nyt on poistettavaa. Nämä luvut ovat 2009. Täällä voisi olla tämä reduction-sana kyllä paikallaan, mutta made by the commission poistettaisiin, jottei tule minkäänlaisia väärinkäsityksiä. Concerned about the low level. Niin. Ollaan siis viestinnän määrärahojen alhaisesta tasosta ja niiden huomattavista vähennyksistä komissio on tehnyt. Ja haluatte sitten tämä made by the commission, siis komission tekemät poistaa tästä näin. Tämä haluttaisiin vetää pois. Että halua siis nimetä sitä, kuka tekisi tämän. Niin, puolesta, tämän tarkistuksen puolesta, ilman tätä by the commission. Hyvä, kiitos. Vastaan. Hyväksytty. 19. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 20. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 20 puolesta. A, 21. puolesta vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan hylätty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt äänestään lopuksi sähköisesti loppuäänestys Äänestys avataan. Äänestys päättyy. 201 puolesta kaksi vastaan hyväksytty. Äh, 23 puolesta Rova Versaarin laite ei toimi. Ja sinä, sinäkin 24 puolesta, ja Kavidas ei myöskään onnistunut äänestämään laitteellaan. Toistetaan vielä kerran siis. Okei, onpa onpas nyt vaikeaa. Painakaa nappia nyt. Aha, niin okei, okay, väristän sanoa mitään, mutta painakaa nappia. I have to abstain. No? Now I close now. No niin, äänestys päättyy. 26 vastaan kaksi ääntä. Hyvä, kiitokset, onnittelut herra Lokikaarille ja varjoesittelijälle. Eikä unohdeta myöskään Rydgeriä henkilökunnasta, joka on tehnyt hyvää työtä. So let's come to European heritage. So, European Heritage Label. Euroopan kulttuuriperintötunnus on ensimmäinen lainsäädännöllinen asiakirja, jota me tänä syksynä käsittelemme, näin vaalien jälkeen siis. Meillä ei ole niin paljon näitä asioita kuin muilla valiokunnilla on, koska me olemme tämän Damokleen miekan, Damokleen subsidiariteettiin miekan alla. Te tiedätte kaikke, että kulttuuriperintötunnus on Ranskan puheenjohtajakaudella kehitetty asia jo olemassa olevalle eurooppalaiselle kulttuuriperintötunnukselle, jota tällä hetkellä on jo ollut vapaaehtoisena valtioiden kesken käytössä. Ja nyt tätä pyritään vahvistamaan ja luomaan tästä EUn aloite, ei pelkästään tällaista hallitusten välisistä vapaaehtoista aloitetta. Robert Schier ja herraa, puheenjohtaja, alkaa hieman hiljempaa nyt. Rova Paljadelli. Paljadelli on meidän esittelijämme tässä. En tiedä, oletteko tekin saaneet sellaista tietoa, joka hämmentää kyllä huomattavasti. Eilen brittikommentin ja pyysin sen välittämään teille eteenpäin, jossa aika tiukoin sanakääntein on todettu, että tämä on järjetöntä, tällaista emme tarvitse, ja että tällaista tämä vähentää muita tärkeitä merkintöjä ja niiden arvoa, ja kyllä rahat voidaan käyttää paremminkin ja niin edelleen ja niin edelleen. Myöskin äh, Ranskan senaatissa oli vastaavanlaisia kommentteja ja tämä oli brittipaperi siis, mutta Saksasta ei tullut aivan niin kriittisiä kommentteja. Ja tiedän, että paljon Deli, hän on kuullut myöskin muitakin ehdotuksia, kuinka voitaisiin tätä muuttaa ja pitääkö sitä ylipäänsä muuttaa. No, olen jännittynyt kuulemaan, tekekö Rova Palja Deli nyt tästä uuden ehdotuksen, että ottaako hän huomaan, huomioon nämä mahdolliset eh, epäilyt tämän suhteen. Olkaa hyvä, Rova Palja Deli. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να καλημερίσω τους συναδέλφους. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta teille kaikille. Haluaisin toivottaa teille kaikille eh, mitä parhainta syksy kautta, syyskautta täällä istuntosaleissamme. No minä olen nyt lukenut nämä näkemykset, jotka sain Ranskasta, enkä ihan tarkkaan aikaisemmin tiennytkään, mitä britit olivat sanoneet, mutta minun mielestäni tässä nyt täytyy miettiä tarkasti tätä kysymystä yhteisestä eurooppalaisesta kulttuuriperinnöstä yhteiskunnallisen yhteenkuuluvaisuuden lisäämiseksi erityisesti. Sen takia tällainen tunnus on ajateltu, eli tässä nyt Euroopan unioni nähdään yhtenäisenä. Jo aika pitkän ajan aika pitkän aikaa sitten esittelin tämän oman tekstini ja olette varmasti lukeneet myös perusteluosan ja itse tekstinkin itse tykönänne. Ja uskon myös, että te olette lukeneet nämä tarkistukset, joita tekstiin on tehty. Jotkut tarkistukset ovat hyvinkin yksityiskohtaisia ja käsittelevät suorastaan sisältöasioita, osa sitten taas ei. Minun mielestäni osa eurooppalaista identiteettiä kuuluu Euroopan toimielinten säilyttämisen piiriin ja viimeisimmät vaalit ovat nimenomaan osoittaneet, että tätä työtä meidän täytyy tehdä. Meillä on tehokkaampia tapoja toimia saadaksemme kansalaiset mukaan politiikkaan ja lähentääksemme heitä johtajiinsa. Jos ajattelemme nyt tätä taustaamme, niin totta kai kulttuurinen ja historiallinen perusta on hyvin merkittävä Euroopan unionin rakentamisessa ja varsinkin nuorille tätä viestiä täytyy viedä. Ja tämän, tätä kautta me voimme luoda tällaisen sillan kansalaisten ja unionin toimielinten välille. Ennen kuin tuo aikaisempi eh, hallitusten välinen tunnus, joka on ollut käytössä oli käytössä ja nyt me haluaisimme luoda tällaisen unionin virallisen tunnuksen. Me olemme päässeet yhteisymmärrykseen ja johtopäätökseen siitä, että tuo aikaisempi käytäntö hallitusten välisestä tunnuksesta pääsi tavoitteeseensa, jos se on yhteisöaloite, tällainen yhteinen yhteisöaloite, jossa ja me tarvitsemme selkeämmän ja tehokkaamman valvontajärjestelmän ja myös selkeämmän tunnuksen hakujärjestelmän määritelmän. Minun mielestäni tämä komission aloite onkin aivan loistava käyttää tätä tunnusta unionin lähentämiseen kansalaisiin päin. Tästä on tehty, ajateltu tehtävän päätös jäsenvaltioiden kesken tunnuksen muokkaamisesta unionin yhteiseksi tunnukseksi, joka sitten enemmän tuo arvonantoa ja uskottavuutta koko tunnukselle ja sen kautta paljon paremmin tätä yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta saadaan levitettyä unioniin. Periaatteessa meidän täytyy muistaa, että kyse on sellaisesta tunnuksesta, joka voi mennä myös unionin rajojen ulkopuolelle. Eli tähän voitaisiin ottaa ajatuksena tämä maantieteellisten rajojen ylittävä rooli ja näin tuoda kunnianhimoisempaa tavoitetta myös meidän ulkopoliittiseen poliittisiin kysymyksiimme. Mutta kun nyt sitten olen keskustellut hyvin monien eri edustajien kanssa komissiosta ja neuvostosta ja myös alueiden komiteasta, on, olen havainnut, että ei ollut vielä missään tapauksessa kovinkaan todellisuudenmukaista laajentaa tätä tunnusta koko Euroopan mantereeseen eikä pelkästään Euroopan unionin. Ja siitä syystä tehokkainta varmaankin nyt aluksi olisi toimia siten, että tähän otettaisiin mukaan aluksi vain unionin jäsenvaltiot, jotta voisimme kattaa tämän Ähm, jäsenvaltioiden välisen yhteenkuuluvaisuuden tavoitteiden koko, kansala, koko kansa, kansalais, kaikki kansalaisimme voisivat tuntea kuuluvansa tähän yhteiseen hankkeeseen ja sen jälkeen sitten voitaisiin laajentaa tätä rajojen ulkopuolelle sellaisiin paikkoihin, jotka, ovat, jotka haluavat tunnustaa Euroopan kulttuurisen arvon ja merkityksen sekä historiassa että nykyiselläänkin ja näin tätä voidaan sitten laajentaa tätä tunnuksen myöntämistä myös Unionin unionialueen ulkopuolelle. Ja kaikki tämä liittyy siihen, että me haluamme tunnustaa perinteitä ja erilaisia ajatuksia ja hankkeita, jotka ovat synnyttäneet ja, ja herätelleet tämän maan osan tulevaisuutta ja kehitystä sekä menneisyydestä että nykyisellään. Ja sen takia tämä, mutta, mutta nyt tällä hetkellä kuitenkin olemme päättäneet toimia siten, että tämä tunnus koskettelee ainoastaan unionin nykyisiä jäsenvaltioita. Ja tässä tekstissä ehdotammekin, että kyse ei ole pelkästään tällaisen menneen yhteen keräämisestä, vaan myös sen suuntaamisesta sitten tulevaan. Ja sen takia tässä ehdotammekin, että tämän nimi muutettaisiinkin tuosta vanhasta nimestään eurooppalaiseksi, Euroopan unionin kulttuuriperintötunnukseksi. Meidän mielestä, minun mielestäni tämä sitten vastaa paremmin siihen ensimmäiseen tavoitteeseen, jonka jo vaan mainitsinkin, eli siihen, että yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta kasvatettaisiin ja vahvistettaisiin unionin jäsenvaltioiden kansalaisten välillä. Tämä ensiksi ja toiseksi mielestäni olisi tärkeää luoda uuden tyyppinen mm, uuden tyyppinen tunnus, joka eroaisi tuosta aikaisemmasta hallitusten välisestä tunnuksesta. Ja näin ollen tuo artikla 18, joka, jossa nykyisellään tässä tekstissä esittää nämä kaksi tunnusta voisivat olla olemassa yhtä aikaa. Tosin niiden mm, myöntämisperiaatteet ovat toiset ja vähän poikkeavat toinen toisistaan. Esimerkiksi ajattelimme tuota aikaisempaa merkkiä, tuota hallitusten välisesti myöntävää merkkiä tunnusta, niin se voidaan myöntää, jos se se, se voidaan myös myöntää, jos se täyttää nämä uudet kriteerit, joita tuolle uudelle tunnukselle on asetettu. Ja näin tämän vanhankin merkin arvon anto vielä sitten säilyisi. Mutta tästä tietysti täytyy miettiä tuota hallinnollista taakkaa, joka tästä merkkien myöntämisestä voi syntyä, mutta joka tapauksessa tässä nyt sitten täytyy käyttää kansallisella tasolla ja eurooppalaisella tasolla riittävästi aikaa merkkien tunnusten myöntämiseen, myöntämiseen ja, ja, ja valitsemiseen, kohteiden valitsemiseen ja täytyy myös tätä valvontaa ja seurantaa kehittää, jotta saamme sitten tietää, että näitä tunnuksia myönnetään järkevästi. Tässä voitaisiin ehkä ajatella kaksivuotista järjestelmää, ei siis vuotuista järjestelmää, vaan kaksivuotista järjestelmää, jonka sisällä näitä tunnuksia myönnettäisiin. Ja tämä tässä ainakin ensimmäisessä soveltamisvaiheessa olisi merkittävä. On tietysti paikkoja, jotka kaksi valtiota voivat valita omaksi tunnusehdokkaaksensa, koska se on molemmille jostain syystä tärkeä paikka. Ja näille paikoille täytyisi nyt asettaa, nämä paikat täytyisi asettaa etusijalle, koska ne nimenomaan ovat merkittäviä unionin kannalta ja ne luovat tällaisia verkostoja ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja valtioiden välillä. Esimerkiksi joku sellainen paikka, joka on jo on tärkeä kulttuuriperinnön kannalta ja sillä on kolme tai neljä perintötunnuksen hakijaa pitäisi löytää yksi tällainen johtajavaltio, joka sitten tätä tunnusta hakee. Ja tässä on tietysti nyt sitten tämä asiantuntijoiden, tämä viisaiden ryhmä, joka tekee ehdotuksia lopullista valintaa varten sillä on tietysti painava sanansa sanottavana myös näissä yhteishankkeissa. Ja myös sitten me päätetään, kuinka monta näitä tunnuksia sitten kulloinkin myönnetään. Asiantuntijoiden täytyy tehdä hyvin tai tiukasti ja, ja tiiviisti yhteistyötä komission kanssa näiden asioiden selvittämiseksi. On myös meidän talomme voimaa ja valtaa ja tehtävä vahvistettava tässä työssä. Olisi, sitä voi olla tietysti hyvin vaikeaa mm, toteuttaa, koska nyt on vaikeampi saada parlamentin valtaa lisättyä siihen komission alkuperäiseen ehdotukseen. Totta kai me voimme tehdä moniakin ehdotuksia tähän, mutta se, se, katsotaan, mitä saamme sitten aikaiseksi oman valtamme lisäämiseksi. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi siitä, että, siten, että parlamentti vaikuttaa, tai puuttuisi siihen, mitä valtioissa valitaan näiksi tunnuksen saajiksi. Mutta vähintään meidän täytyy vaatia sitä, että komissio kertoo sekä parlamentin että neuvostolle siitä, mitä päätöksiä komissiossa on tehty. Ja parlamentin, parlamentilla täytyy olla myös aikaa esittää näkemyksiään, mikäli jotain hankaluuksia tai ongelmia havaitaan näiden tunnusten myöntämisessä tai jotain väärinkäytöksiä tai muita sellaisia. Ja näin parlamentin ryhmien ja tämän valiokunnan pitäisi osallistua tähän ja, tie, ja sitten alueiden komitea pitää tietysti myös ottaa mukaan tähän. Ja kyse pitäisi nyt olla sellaisesta henkilöstä, joka tuntee kulttuuriasiat hyvin eh, unionitasolla ja sitten alueellisella tasolla. Voisitteko nyt ystävällisesti olla hiljaa täällä salissa? No joka tapauksessa tässä puhutaan myös sitten vammaisista nuorista ja monista erityisryhmistä, jotka kaikki kuuluvat tähän Euroopan kulttuuriperintöön ja meidän täytyy tässä tekstissä nyt nämä kaikki ryhmät ottaa esiin. Ja lisäksi puhuisin tästä tunnuksesta ja vapaaehtoisesta tunnuksen myöntämisestä, jos joku paikka ei täytä kaikkia kriteerejä tai sitten, jos joltain paikalta vedetään pois tämä tunnus, esimerkiksi jos, jos tätä suorastaan pyytää tuo, tuo paikka, joka sen on saanut siitä syystä, että se ei tunne täyttävänsä näitä tunnuksen kriteereitä. Tämä tunnus itsessään voi palvella edistämässä kantojen yhtenäistämisessä kansalaisten ja jäsenvaltioiden ja toimielinten välillä. Ja minä olen neuvotellut, kuten sanoin, neuvoston ja komission edustajien kanssa, ja asiantuntijat ovat kovasti minua auttaneet. Ilman heitä en olisi pystynyt tätä työtä tekemään. Kovasti arvostan heidän työtänsä ja näitä tarkistuksia myös, ja toivon, että tässä tulevien viikkojen aikainen yhteistyömme saa aikaan sitten mitä parhaimman ja kattavam, kattavimman tekstin. Näin tärkeästä asiasta. Meidän valiokuntamme puheenjohtajakin korosti asian merkitystä ja toivon, että me saamme tästä aikaan mitä parhaimman hankkeen. Kiitoksia. Äh. Kiitoksia, rouva kollega. Tämä oli hyvin laaja esitys. Ja meillä on varmaan vielä tähän kommentteja ja kysymyksiä. Ja haluamme myöskin kuulla meidän komissiota asiasta. Mutta ensin Herra Boris, olkaa hyvä. E, dziękuję bardzo za e, przedstawienie tak obszerne i tak szczegółowe. E, wydaje się, że... Kiitoksia tästä hyvin tarkasta selvityksestä. Tuntuu siltä, että Unescon kokemus osoittaa meille, että erityisturismi on tässä kehittymässä Eurooppaan – ja että eurooppalaiset matkailijat seuraavat tai käyvät Unescon, Unescon näillä perintökohteilla ja monenlaisia erilaisia turistireittejä tulee Eurooppaan luotavaksi. Monet näistä paikoista eivät ehkä täytä Unescon standardeja, mutta ne kuitenkin heijastelevat eurooppalaista historiaa. Siksi haluaisin kiittää esittelijää tästä mahdollisuudesta, jolla voidaan tällainen tunnus antaa näille paikoille. Ja voidaan korostaa sitä, että Euroopan Historia on muuttunut, rajat ovat muuttuneet, mutta nämä kulttuuripaikat ovat kuitenkin pysyneet ennallaan. Tällä tavalla voidaan osoittaa, että Euroopalla on erittäin hyvä historia. Yksi ainoa esimerkki tässä eh, on, joka on tällainen rajan, rajat ylittävä kulttuuripaikka – sisterien paikka, joka on arkkitehtonisesti erikoinen. Olisi hyvin hyödyllistä, jos tässä mietinnössä voitaisiin tätäkin näkökantaa korostaa. Näin voitaisiin tällaisia reittejä reittejä muodostaa, eivätkä kaikki paikat olisi vain yksittäisiä paikkoja, vaan todellakin rajat ylittäviä sellaisia. Ja wenn wir... Niin jos se, mitä tässä lausunnossa lukee, ja se, mitä myöskin eh, kollega Boris täällä mainitsi, jos laittaa se nyt yhteyden taas siihen kanssa, mitä tänään äänestettiin täällä. Mehän tänään painotimme talousarvomenettelyssä sitä, että ne meidän pitää huolehtia kulttuurireiteistä ja että myöskin uusia syntyisi. Nämä ovat asia laitoksia, jotka ovat Euroopan neuvoston luomia. Ja me haluamme tällaisia reittejä useampi. Ja uskonkin sen, että tässä on tällaisia rajat ylittäviä hakemusmuodollisuuksia olemassa, niin tällöin meidän tukemme tällaisille reiteille, ei pelkästään tämä Jaakobin tie tai muu, vaan pelkästään että nämä reitit sitten tämän eurooppalaisen kulttuuriperinnön avulla tulevat paremmin esille kansalaistemme silmissä. Tällöin tämän kaksi asiaa nivoutuvat toisiinsa. Herra Saak. Thank you, Chair, and thanks to uh, Kiitoksia ja kiitoksia esittelijöille ja esittelijälle näistä kaikista meidän näkemystämme huomion ottamisista, ottamisista erityisesti mitä liittyy budjettiin ja byrokratian välttämiseen ja päällekkäiseen työhön. Jos olisi mahdollista, niin minä haluaisin tietää, minkälaiset valintakriteerit tulevat olemaan. Jos meidän Tarkoituksena on saada vähän enemmän johdonmukaisuutta eurooppalaiseen kulttuuriin, jossa, jossa tällä tavalla mm, valtiot ovat mukana itse eh, mukana valitsemassa, niin ettei tule sellaista mm, sellaista ajatusta, että kaikki yrittävät rohmuta, kuinka mahdollisimman paljon omia kohteita, vaan pitäisi olla kysymys sellaisista kohteista, jotka ovat yleisiä monille, eli etteivät valtiot kilpailisi keskenään. Niin se on siis kysymykseni. No mikä sitten tämän tunnuksen merkitys on esimerkiksi Amsterdamin vanha keskusta sai Unescon tunnuksen ja hyvin monet ihmiset olivat sitten kuitenkin onnettomia siellä. Nimittäin tällainen tunnus Unescolta aiheutti sen, että arkkitehtoniset innovaatiot ja, ja uudet rakennukset joutuivat ra- rajoitusten kohteeksi ja myöskin eräiden rakennusten käyttöön. Eurooppalaisilla kaupungeillahan on monenlaisia toimintoja, niitä ei ole tarkoitettu pelkästään turismikohteeksi, vaan siellä on hyvin, hyvin monenlaista käyttöä. Haluaisin tietää siitä, että kuinka tähän e, tällainen tunnuksen antaminen vaikuttaa, jos e, kaupunki tai paikka tunnustetaan e, tällaiseksi kulttuuriperintökohteeksi, niin miten Miten sen käyttö sitten äh, rajoittuu? Tässä täytyy jonkinlainen tasapaino löytää. Kansalaistenhan on menettelyssä sitoutua eurooppalaiseen historiaan ja kulttuuriin. Näin ollen sitten viimeiseen kysymykseeni. Olisiko joku tapa kytkeä tähän muut ohjelmat, kuten Europeana – kuinka me voisimme nettiohjelmia käyttää tähän tarkoitukseen, ei pelkästään ottaaksemme paikalliset ihmiset huomioon, vaan et laajentaaksemme tänä, tätä paljon laajemmallekin. Näin kysymykseni. Kiitoksia. Haluaisin huomauttaa, että täällä on myöskin kulttuuriportaali, ja tähän portaaliin voi jotenkin komissio voi laittaa kaikkea tietoa, mikä liittyy kulttuuriin. Ja tämähän on jo tavallaan jo tapa tehdä se asia, mitä te kysyitte lopuksi. Sitten kollega Visas. Gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa, että periaatteessa tämä ajatus vaikuttaa aivan mahtavalta minä olen ollut alueen ministerinä ja silloin vastasin matkailusta ja kulttuurikysymyksistä ja sen takia pidänkin äärimmäisen merkittävänä juuri tällaista kulttuuriin liittyvää matkailua. Ja varsinkin sitä, että kaikki eurooppalaiset saisivat tietää, missä meidän perinteemme, perintömme liikkuu, ja se vaikuttaa tietysti myös talouselämään. Mutta minun mielestäni ei nyt riitä se, että me annamme tällaisen tunnuksen tai jonkunlaisen patsaan tai monumentin, vain meidän täytyy valvoa sitä, että tämä, tun, tätä tunnusta ja tuota laitosta tai tuota monumenttia tai patsasta, mikä se sitten ikinä onkaan, kun tuon tunnuksen on saanut, pidetään hyvässä kunnossa ja kun se on päässyt tämän tunnuksen piiriin. Esimerkiksi Unescossa, kun se on myöntänyt oman tunnuksensa, sillä on omat viranomaisensa, jotka sitten valvovat sitä, että tämän tunnuksen saaneita laitoksia ja paikkoja ja kohteita pidetään kunnossa. Muussa tapauksessa tuo tunnus voidaan vetää niitä pois. Monta kertaa me kuitenkin havaitsemme, että kaiken maailman monumentit lahoavat ja rakennukset luhistuvat pitkin maita ja mantuja eikä niitä pidetä kunnossa. Eli miten voimme taata sen, että nämä todellakin voivat pysyä hyvässä kunnossa, kun nykyisin aika paljon näitä kulttuuripaikkoja annetaan niiden vain rappeutua. Eli yksi tärkeä kysymys on juuri tämä, ja sitten tietysti tuo, kuinka, mistä saadaan varat siihen, että tätä valvotaan, koska kyse on koko Euroopan laajuisesta hankkeesta, eikä pelkästään jostain pieniä yksikköjä koskevasta Siihen menee rahaa. E, no, ja sitten minun mielestäni vaikuttaisi hyvin johdonmukaiselta, että jokaisella jäsenvaltiolla olisi siis tavallaan yhtä monta monumenttia, mutta tämä sitten verrattuna esimerkiksi Luxemburgin, Espanjan, Saksan ja Ranskan ja Kreikan välillä, sehän, tässähän nyt Luxemburgista loppuu kaikkien monumenttien määrä, ei sieltä riitä niin paljon kuin näistä muista valtioista, eli täytyisi ehkä jollain tavalla laskea paremmin tätä, e, niin kuin Unescokin tekee, että e, ei, että ei kai kaikille jäsenvaltioille automaattisesti annettaisiin samaa määrää monumentteja ja tunnuksia. Kiitoksia. Kiitoksia. Marie-Thérèse seuraavaksi. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös kiittää esittelijää tästä siitä, että hän on ottanut keskusteluissamme esitetyt kommentit huomioon. Mielestäni meidän täytyy hänen ehdotustaan miettiä ja muuttaa sen otsikkoa. Me olemme käyneet keskustelua ensimmäistä kertaa aika paljon ja pitkälti siitä, mitä tämä eurooppalainen kulttuuriperintötunnus oikeastaan edustaa. Ja tämä on Euroopan unionin kulttuuriperintötunnus nykyisellään. Minun mielestäni tämän määritelmän takana, Euroopan unionin tunnuksen takana ei ole sama ajatus, ajatusmaailma kuin eurooppalaisen tunnuksen ta, tunnusnimen takana. Eli minun mielestäni tätä nimeä ehkä täytyisi muuttaa. No, lisäksi haluaisin, että me keskustelisimme myös tämän tunnuksen myöntämismäärästä tai aika, aikamäärästä, koska esittelijä esittää kahta vuotta. Ja sitten nämä tämä kansallisten rajojen ylittävät tunnukset. Minä tos, tosiaan pidän sitä myös hyvin merkittävänä olen, olen sitä mieltä, että jo me valitsemme sitten tämän maa kohdittain. Se ehkä e, raskauttaa ja hankaloittaa tätä järjestelmää. Koko menettelytavan pitäisi olla mahdollisimman helppo ja yksinkertainen, jotta kaikki valtiot pääsevät siihen mukaan, myös ehdokkaat ja näin näiden arviointikriteerien täytyisi olla hyvin tarkoin tunnettuja jokaisessa jäsenvaltiossa ja tässä, tässä tekstissä pitäisi selkeyttää juuri näitä asioita. Kiitoksia. Paljon kutset. Kiitokset puheenjohtaja. Ja lyhyesti minä heti siitä päivästä lähtien, kun olemme komission jäsenen kuulleet selostavan tätä kulttuuriperintötunnusta, olin ymmärtävinä niin, että me emme nyt puhu pelkästään mistään monumenteista. Meidän, kun me puhumme jostakin eurooppalaisesta tunnuksesta, kulttuurimatkailusta ja niin poispäin, me näemme kaikenlaisia linnoja, kirkkoja, monumentteja, patsaita, kaikkea sellaista, mutta minun mielestäni meidän pitäisi mennä vähän pidemmälle. Ja tässä keskustelussa, jota käymme tänään päivän aikana, vaikuttaisi siltä, että me kaikki keskitymme nimenomaan jälleen kerran taas kiviin ja, ja konkreettisiin palikoihin. niin minun mielestäni täytyisi puhua esimerkiksi myös metsästä tai mistä vaan luonnon rakennelmasta, joka on ollut merkittävä Euroopan unionin historiassa. Ja erityisesti halusin ottaa tämän huomioon esille, koska minusta tämän päivän keskustelussa näyttäisi siltä, että me keskustelemme nyt pelkästään kulttuurimatkailusta siitä siinä mielessä, että käymme luostareissa ja kirkoissa ja kaiken maailman museoissa. Konkreettisesti erilaisissa rakennuksissa. Minun täyt, mielestäni täytyisi laajentaa tätä näkemystä vähän kauemmaskin. Kiitoksia. Jos sallitte, kollegat ja Maria, huomattaisin tarkistuksesta kuusi artiklan kaksi liittyen. Voin lukea sen teille. Tämän päätöksen kohtela tarkoittaa muistomerkkejä, kaupunkeja maa- tai kaupunkialueilla, vedenalaisia kohteita, arkeologisia kohteita, kulttuurimaisemia, kulttuurihyödykkeitä, historiallisia paikkoja tai tiettyyn paikkaan liittyvää aineetonta perintöä, nykyajan kulttuuriperintö mukaan luettuna. Minusta tämä on juuri sitä, mitä sinä haluaisit tässä sanoa. Eli tämä on siis mukana jo. Jarova Paljatelli myöskin täydensi tätä juuri näillä vedenalaisilla kohteilla ja arkeologisilla kohteilla. Eli mitä me haluamme on tässä, että koko kulttuuriperintö tulisi jollain tapaa näkyviin. Ja asioita, joita ei näe, niin ne ovat kuitenkin silti mukana tai näkyvissä jossain muualla, että tarvitsevat myöskin merkinnän. Kyllä tällöin pitäisi miettiä sitten, kuinka nämä asiat saataisiin sitten nimetyksi oikein. Nyt meillä ei ole enää kollegoiden puheenvuoroja. Sitten Rova, Rova Blanche, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Um, uh, Minä haluaisin kiittää valiokuntaa tästä kiinnostavasta keskustelusta, joka liittyy mietintöön Minun mielestäni, tai komissio suhtautuu tähän hyvin myönteisesti tässä vaiheessa ja haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työstä. Nämä pääasialliset muutokset selkiyttävät tekstiä ja täällä on hyvin hyviäkin ehdotuksia tehty tähän aloitteeseen. Tämä sopii komission näkökantaan Tämähän on hyvin haastava aloite, niin, niin tämän muihin aloitteisiin nähden täydentävä aloite ja tässä ollaan aivan oikeilla linjoilla. Aika kevyt rakenne ja helposti hallinnoitava. Se on suunniteltu siihen malliin, että se on näkyvä ja uskottava aloite. Tietenkin tämä menee vielä neuvostoon, mutta olen aivan varma, että tämä mietintöluonnos on hyvä pohja jatkotyölle. Ehkä muutamiin kysymyksiin, sisällöllisiin kysymyksiin voisin puuttua. Täällä kysyttiin sitä, että kuinka nämä paikat valittaisiin. Viitan tässä artiklan 7, jossa kriteerit on lueteltu valinta eh, tapahtuisi kahdessa vaiheessa ja sekin on näkyvissä päätöksessä. Ensimmäisessä vaiheessa tulisi kansallinen eh, valintavaihe ja sitten siinä käytettäisiin siis valtakunnallisia kriteerejä ja sitten tulee eurooppalainen lautakunta, joka valitsisi toisessa vaiheessa, jossa käytettäisiin yhdenmukaisia eurooppalaisia kriteerejä. Ehdotuksessamme me olemme ehdottaneet, että maa voisi eh, ehdottaa kahta eri paikkaa ja sitten eurooppalainen paneeli valitsisi yhden niistä. Kysyttiin myöskin sitä, miten UNESCO toimii ja tässä puhuttiin Amsterdamin julkisen tilan käyttömahdollisuuksista – Komission ehdotuksissa ei ole mitään tästä, koska minkälaisia sääntöjä me emme ole asettamassa. Haluaisin muistuttaa siitä, että tämä tunnus on hyvin erilainen kuin Unescon tunnus. Tämän symbolinen Euroopan historia symboli ja tarkoituksena on kouluttaa nuoria ihmisiä tunnistamaan näitä asioita eikä, eikä suinkaan säilyttäminen. Sitten lopuksi oli vielä kysymys, joka liittyi siihen, kuinka, niin kuinka näiden paikkojen hoitaminen eh, hoidettaisiin. Tietenkin toisiaisuusperiaate on tässä olennainen, mutta artiklassa 7 on myöskin kohdassa kolme näitä kriteerejä, ja siellä sanotaan, että kunkin maan on huolehdittava hyvästä paikan hoidosta valvontaprosessi, joka olisi ensisijaisesti kansallinen ja sitten Euroopan tasolla toisessa vaiheessa, niin tällaisena menettelyllä varmistetaan se, että on täytetty kaikki ne eh, kriteerit, jotka eh, hoitoon liittyvät ja tarkistetaan se, että paikkoja eh, käytetään niiden tarkoitukseensa. Mutta hyvin pragmaattinen valvontaprosessi on, on kuitenkin ollut ehdotettuna. Toivon mukaan tämä nyt selvensi sisältöä ja haluaisin komission puolesta kiittää eh, esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Olemme käytettävissä kaikkien jatkokeskusteluun ja annamme vastauksia silloin, kun niitä on. Kiitoksia. Minulla on vielä itselläni kaksi kommenttia tähän liittyen. Jos oletaan, että jäsenvaltiot ehdottavat, niin onko meillä tällainen lautakunta, joka valitsee. Ja minulle kysymys onkin se, että, että jos minulla vaikka on yksi kohde, joka on ehdotettuna tällä laajemmassa, laajemmassa mielessä kohde, niin se on kyllä vaikea valita tästä. Oikeastaan conditio sine qua non pitäisi olla, että vähintään kaksi erotustuisi yhdestä valtiosta, jotta voidaan tehdä valinta ylipäätänsä. Jos vain yksi ehdotus tulee ja se ei ollenkaan vastaa lautakunnan vaatimuksia, niin silloin pitäisi olla myös mahdollista hylätä se. Eli pitää myöskin valtioiden suhteen pyrkiä siihen, että he ponnistelevat etsiessään sellaisia kaupunkeja, jotka ovat sen arvoisia, että he voidaan valita, ettei sitten jälkikäteen niitä hylätä noin vain, koska ne eivät vastaa sitten taas ohjelman tarkoitusperiä. Eli kyllä sääntöjen pitää olla, että ennalta käsi on niin selkeät, että niitä noudattaa. Ja kulttuurikohteista vähintään kaksi ehdotusta. Sitten täällä on myöskin sellainen artikla, jossa todetaan, että tällaiset kohtuus myöskin kieltäytyä tästä näin. Että saadaan tällainen merkintä, mutta sitten viiden vuoden päästä voi luopua siitä. Täällä pitää vain ilmoittaa komissiolle. Ja sitten Kalja Elin käsitysten mukaan tämä pitää välittää vielä komission kautta lautakunnalle ja tämän jälkeen tämä merkitään ylös. Täällä selkeä merki, mainita siitä, kuinka voidaan poistaa tämä merkintä. Tämä on vähän Sharken ehdotuksen suuntaan, mutta en voi kuvitella sitä, että tämä kulttuuriperintötunnus olisi niin tiukasti määritelty kuin tämä Unescon vastaava kulttuuriperintö merkintä. Eli ei tässä nyt pidä, pidä mennä liian pitkälle. Jos vaikka joku jollain alueella rakennetaan jotain, mikä ei sovi sille alueelle, niin kyllä silti tämän kohteen pitäisi olla toisaalta merkittävä eurooppalaisessa mielessä. Näistä asioista pitäisi puhua vielä. En ole nyt ihan täysin tyytyväinen tähän nimenmuutokseen. Tästä pitää vielä puhua. Voisimmeko ehkä vain puhuta pelkästään, puhua pelkästään, pelkästään tässä EUn kulttuuriperintötunnuksesta vai ei. Tämä on kyllä vaikea asia välittää eteenpäin. Mutta jos tähän otan hyviä perusteluja, niin olen valmis keskustelemaan näistä. Rova Paljatelli, olkaa hyvä. απαντήθηκαν από, τις, από την εκπρόσωπο του, της, Ευρωπα... της Επιτροπής. Kiitokset. Niin, komission edustaja Juhan toikin muutamia hyvin kiinnostavia vastauksia. Ja haluaisin huomauttaa Rova Badia Kutsetin suuntaan siitä, että hän otti esille kaikista tärkeimmät kysymykset. Tässä kyse tietysti ei ole ihan samasta asiasta kuin Unescossa. Se, mitä Unesco tekee, on oma asiansa ja komission ehdotus sitten taas omansa. Totta kai näissä on yhteneviä piirteitä keskenään unionin monumentit voivat olla myös aineettomia, ne voivat olla tällaisia henkisiä, ne voivat olla ajatuksia, ideologioita ja monia erilaisia kysymyksiä voidaan tämän tunnuksen piiriin asettaa. Tai esimerkiksi kuolemantuomion poistaminen Portugalissa. Tämä voi olla yksi tunnuksen saaja. Tämä ei sinänsä liity näihin kulttuurireitteihin sinänsä, mutta ne, nämä kaikki täydentävät toinen toisiaan. Unionin rahoituksesta on puhuttu tämän monumentin täytyy olla valmis täyttämään kriteerit. Eli ei kyse ole siitä, että unioni ryhtyisi niitä korjaamaan, vaan kyse on juuri artiklan 7 mukaisesta kriteerien täyttämisestä. Minä kovasti mielelläni tietysti teidän tarkistuksianne käyn läpi, jos niitä vielä tulee. Kaikki tämä liittyy myös siihen, mitä Rouva Pak ehti sanoa. On äärettömän tarpeellista löytää riittävää määrä ehdokkaita jokaisesta valtiosta, jotta jokainen jäsenvaltio sitten voi saada tällaisen tunnuksensa kaikki tietävät, että mistä valtiosta minä tulen ja kuinka paljon tunnuksia siellä ne voitaisiin myöntää. Ja sitten joillain jäsenvaltioilla voisi olla hyvinkin monta hyvinkin paljon vaikeuksia saada tällaista tunnusta, koska niillä ei ole mitään kriteerit täyttävää paikkaa. Ja tämä tietysti on hallinnollisesti hankalaa, mutta myös poliittisesti hankala kysymys. Joka tapauksessa ennen kuin parlamenttiin tämä asia tuli, tai jo ennen kuin tai kun ennen kuin minä tänne tulin parlamenttiin, käsitin kuinka vähän eurooppalaisuutta ymmärretään ja kuinka suurti, suuri merkitys tällä on kuitenkin. Olisi mahdollisesti hyvinkin kunnianhimoista ja tärkeää olla käyttämättä tässä kokonaan termiä eurooppalainen, koska me voisimme mennä tästä maantieteellisen alueen ulkopuolelle, ja sen takia olisi mahdollista käyttää muuta nimeä, koska tämä voisi mennä esimerkiksi aina latinalaiseen Amerikkaan asti tämä tunnus koska siellä on esimerkiksi tehty jotain asioita eurooppalais, Euroopasta heränneiden ajatusten pohjalta tai eurooppalaisiin arvoihin perustuvien ajatusten pohjalta. Ja sen takia Eurooppa ei yksinään voi tätä omia ja näin täytyisi ehkä löytää sellainen nimi, joka menee unionin ulkopuolelle tai Euroopankin ulkopuolelle. Tämä on tietysti totta, mutta tästä asiasta voidaan keskustella pitkät ajat, mutta onko se nyt vielä tässä vaiheessa tarpeellista? Minun on vaikea hyväksyä sitä, että tässä vaiheessa sitä pitäisi vielä miettiä. No, katsotaan, mihinkäs minun pitäisi vielä vastata. Joka tapauksessa tärkeää olisi, että te lukisitte hyvin yksityiskohtaisesti tämän tekstin ja myös komission ehdotuksen ja sitten jatkamme keskustelua. Kiitoksia. Haluaisin huomauttaa vielä, että 23. syyskuuta kello 12 mennessä voidaan tehdä vielä tarkistuksia. 23. syyskuuta keskipäivään saakka. 27.10. halutaan sitten voimme viedä äänestys täällä valiokunnassa. Kiitoksia, Rova Paljadeli. Sitten mennään seuraavaan äänestyslistan kohtaan. EUn ulkoisen toiminnan kulttuuriset ulottuvuudet. Esittelijä on Marit ja Ole hyvä. Thank you, Chair, um, for your um, uh, leadership on this issue and... Uh... Kiitoksia tästä aiheesta ja minä olen kiinnostunut siitä, että kuka tässä tulee olemaan mukana tekemässä tästä ulkosuhderooliasiasta näitä asiakirjoja. On hyvin kiire tällä asialla, koska nyt kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan ja myöskin Unescon uudet eh, suuntaviivat, niin meidän täytyy ryhtyä miettimään koordinointia kulttuurisektorilla ei pelkästään Euroopan sisällä, vaan myös suhteessa koko maailmaan. Eurooppalainen, Eurooppa on maailmanlaajuinen toimija ja kulttuurin alalla meidän roolimme siinä on hyvin tärkeä. Tietenkin monipuolisuutta ja moni, monenlaisia ohjelmia on, eikä meillä ole tarkoituksena perustaa minkäänlaista yhtenäistä eurooppalaista kulttuuria, vaan me haluamme E, kehittää moniarvoista kulttuuria ja edistää sitä. Roughly, I believe we could look at, at culture and the uh, cultural programs in kun me katsomme kulttuuriohjelmia, voimme katsoa niitä kahdella tavalla. E, ensinnäkin itse kulttuurin kautta, e, minkälaisia taiteessa, kulttuuritoimissa ja minkälaisissa ja näissä E, minkälainen rooli näissä ohjelmissa on itse kulttuurilla näissä Euroopan ohjelmissa. Sitten sitä voidaan katsoa välineellisenä e, asiana sillä tavalla, että sen avulla edistetään demokratia- ja ihmisoikeuksia, mutta myös viime kädessä turvallisuusseikkoja. Me tiedämme, että Tämän kulttuurin kehittyminen on hyvin tärkeää myöskin innovaation ja työpaikkojen syntymisen kannalta ja myöskin koulutuksen kannalta. Tässä on ikään kuin sellainen pilari, eli meidän täytyy itse kulttuuria korostaa, mutta muistaa myös, että se liittyy hyvin moneen asiaan, erityisesti kun katsomme maailmanlaajuisesti asioita – Kun me katsomme eh, Lissabonin sopimusta, niin meidän pitää miettiä, kuinka tällaiset ohjelmat eh, tullaan järjestämään niin, että ne toimivat tehokkaasti. Miten me voimme kulttuurituotteita saada kaikkien kansalaisten ulottuville. Meidän täytyy miettiä, kuinka kaikki toimii hyvin ja pragmaattisesti ilman turhaa byrokratiaa. Katsomme myöskin, kuinka uutta teknologiaa voidaan käyttää kulttuurisektorilla. Me mahdollisesti katsomme koordinointia ja johdonmukaisuutta nykyohjelmien välillä kaikkeen liikkuvuus, liikkuvuuteen liittyviä ohjelmia, kuten Erasmusta, kulttuuripääkaupunkihanketta, monikielisyysasioita ja näiden yhteyksiä toisiinsa. Meidän täytyy myöskin miettiä, miten kulttuuri vaikuttaa kilpailukykyyn, tekijänoikeuksiin, naapuruusohjelmien kehittämiseen – ja myöskin julkiseen diplomatiaan. Pitää miettiä, kuinka me teemme koordinointityöntä ja varmistamme eh, johdonmukaisuuden. Meidän täytyy ottaa mukaan kaikki toimijat sekä parlamentista, komissiosta että neuvostosta, samoin kuin kulttuurisektorin edustajat. Meidän täytyy toimia vastuullisesti ja olla myöskin kiinnostava, tämän täytyy olla kiinnostava hanke aivan koko maailmanlaajuisen taloudenkin kannalta. Kiitoksia, Rova Schaake. Herra Fleckenstein, olkaa hyvä. hyvät kollegat, sen jälkeen, mitä täällä Rova Schaake on todennut, niin me olemme tavallaan nyt tässä suurempi osa sen työn edessä. Haluan keskittyä sen muutamaan asiaan kuitenkin. Kyllä uskon, että kulttuuripolitiikalla on tärkeä rooli ulkosuhteissa, ja näin pitää ollakin. Se sallii vuoropuhelun, joka auttaa meitä, ja ne voidaan myöskin voidaan lyödä sitovia arvoja – ja että myöskin ulkopolitiikassa voidaan tehdä ennaltaehkäisevää työtä. Tämän takia tämä teema on tärkeä teema ja kulttuuri on tärkeä osa ulkopolitiikkaamme Euroopassa. Ainakin näin pitäisi olla. No oikeastaan heti näin kysymys tähän heti alkuun. Meidän pitää olla selvillä siitä, että kuinka tämän, tämän otsake oikein olisi. että haluamme tässä tehdä alun perin. Tämä oli kulttuurin ja uusien toimijoiden välinen rooli ulkosuhteissa. Nyt tässä luenkin että tämän EUn ulkoisen toiminnan kulttuuriset ulottuvuudet. Minä haluaisin pysyä tässä varsinaisessa otsakkeessa, koska tämä on mistä se, mikä oli tärkeää. Tuskin meidän tarvitsee tänään käydä kovinkaan laajaa keskustelua tästä kuitenkin. Meidän pitää vain puhua siitä, että missä yhteydessä – EUn kulttuuripolitiikka on jäsenvaltioiden kulttuuripolitiikkaa, mitä yhteistyökenttiä tässä on tarjolla, mitä moni- ja kahdenkeskisiä ohjelmia on jo olemassa. Ja nämä voidaan tietenkin sitten johdonmukaisesti ja systemaattisesti ottaa kaikki mukaan strategiassa. Mitä muodollisia rakenteita on olemassa ja mitä tarvitaan ja mitä pitää luoda vielä. Ja missä, millä tavoin voimme sitten kulttuuritoimijoiden ja taiteilijoiden mukaanottamisen varmistaa ja miten poliitikot voivat auttaa tässä. Ja lopuksi vielä sitten, mitä rahoituksellisia vaatimuksia tästä syntyy ja mihin rahoitus sijoitetaan. Tämä on myös oikeastaan tämän lausunnon tärkein osa. Kiitoksia, Rova Palitelli, olkaa Ε, να δηλώσω για μια ακόμη φορά ότι θεωρώ πως ο πολιτικός... Minä haluaisin korostaa sitä, että eurooppalaiset valtiot, jotka eivät ole unionin jäsenvaltioita, ovat käyttäneet kulttuuria politiikassansa. Tämän voimme nähdä monissakin valtioissa. Eli kulttuuri myös toimii monessa muussa näkökulmassa, varsinkin esimerkiksi yritysten kautta näin ikään kuin pureutuu monien kulttuurien, muiden kulttuurien läpi. Tästä yksi esimerkki on tietysti Coca-Cola, joka on levinnyt kaikkialle. Ja tämä ajatus, joka ehdotuksessa on tehty, liittyy juuri kulttuurin näkemiseen rajat ylittävänä laajempana kokonaisuutena. Tämä ehkä perustelee puheenjohtaja sen ajatuksen, miksi kulttuuriperintötunnus esimerkiksi vaatisi nimen muutosta ja siitä tulisi ei, Eurooppa, ei pelkästään kulttuuriperintötunnus, vaan unionin kulttuuriperintötunnus. Ja se voisi sitten ikään kuin levittää tätä unionin ajatusta eteenpäin ja se voisi toimia eräänlaisena ulkopoliittisena välineenä myös. Kiitoksia. Signora. Kiitoksia. Signora Vattimo, olkaa hyvä. No, io sono convinto. Niin, minä olen kyllä vakuuttunut pitää tätä ongelmaa katsoa. Näin tässä onko enemmänkin ongelmia kuin mitä täällä mainittiin tähän mennessä. Esimerkiksi yhtenä voi mainita, että millä kielellä Eurooppa puhuu sitten maailmassa. Eurooppalainen kulttuuriperintö aina on liittynyt kansallisiin perinteisiin, joilla jo monissa maissa on se kulttuurilaitoksia, Goethe-instituuttia, meilläkin on Italiassa vastaavia. Eli täällä on monia tapoja olla esillä kansallisen kulttuurin edustajana maailmassa. Ja nämä usein nämä liittyvät sitten kieleen nämä laitokset. Ja tavallaan nämä laitokset järjestävät sitten kielikursseja. Joten olen vakuuttunut, että Eurooppa saisi etua siitä, että jos me esiintyisimme homogeenisenä kulttuurina. Mutta tässä vaiheessa asioita, kun pyritään luomaan eurooppalaisen kulttuurin tukemista ulkomailla, sen pitää alkaa sillä tavoin, että se on tavallaan, että se koordinoitaisiin eri maiden aloitteita. Tämä on totta, kyllä. Ja sitten todennäköisesti tästä syntyisi pienimmille maille etuja, siis pikku maille Euroopassa, joilla ei ole omia kulttuurilaitoksia. Totta kai suurlähetystöjä on eurooppalaisella tasolla olemassa. Ja on tosiaan ulkomaalaisia edustustoja, jotka ovat tällä hetkellä eurooppalaista diplomatiaa luomassa. Tämä on hyvin samansuuntaista toimintaa. Eli Ottakaa huomioon myös nämä vaikeudet, tämä ongelmakenttä liittyen siihen, miten toimimme jo olemassa olevien eh, aloitteiden ja laitosten suhteen ilman, että tehdään päällekkäistä työtä. Kiitoksia. Kiitoksia, Rova Persia. Oui, euh, tout d'abord, je niin, ensiksi nyt olen pahoillani siitä, että kuut Shakin alku, alku, esitystä alusta lähtien minä olen kovasti kiinnostunut seuraavasta asiasta. Minun mielestäni kulttuuri on kulttuurisen monimuotoisuuden yksi väline ja myös yhteiskunnallisen yhteenkuuluvaisuuden väline, jonka kautta pystymme elämään yhdessä. Minun mielestäni tietysti on tärkeää viedä tätä ulkopuolelle, tätä meidän ajatustamme ja edistää monikulttuurisuutta sitä sen kautta, mutta tämän pitäisi mennä molempiin suuntiin. Totta kai meitä kiinnostaa se, että meidän kulttuuriamme tunnetaan myös ulkopuolella tämän mantereen, mutta meidän täytyy pitää muist- mielessämme myös myös se, että meidän erilaiset vähemmistömme eri valtioissa tulevat huomioiduiksi ja itse saamme tietää kaikenlaisista, kaikista lisää, koska ihmisviha ja kulttuurien välinen vihanpito on äärimmäisen vaikea asia ja miten me voimme sitten juuri näitä sisäisiäkin kulttuurivaihtoja esittää. Tämän pitäisi olla hyvin tehokas väline toimia kulttuurin edistämiseksi. Minä nyt tässä tietysti en ole kaikkien kanssa ihan samaa mieltä monista siirtolaisuuskysymyksistä, mutta jos me haluamme saada aikaiseksi säännöllistä ja laillista siirtolaisuutta, niin me tarvitsemme näitä kulttuurikysymyksiä integroitumisen edistämiseksi myös täällä meidän omalla eurooppalaisella alallamme ja tietysti kaikkien, ei pelkästään eurooppalaisille, vaan myös niille, jotka ovat tulleet elämään tänne Eurooppaan. Kiitos. Okei, okay, Ali, mis, Ali No niin, olkaa hyvä. Se on toki totta. Niin, on totta, että voisiko mahdollista ratkaista nämä ongelmat, niin kuin minä mainitsin aikaisemmin, että voitaisiin liittää Euroopan toiminta tavallaan näihin jo näissä olemissa, olemassa oleviin laitoksiin, joita Euro- maailmassa on tällä hetkellä edustamassa Eurooppaa. Niillä on monia tutki- opiskeluohjelmia eurooppalaisella kansallisella tasolla. Tätä voitaisiin käyttää hyväksi. Täällä on jo olemassa olevia ohjelmia. Ei muuttaisi niitä liikaa sitten kuitenkaan. Ei avattaisiin tällaisia virastoja, jotka puhuvat Euroopan puolesta. Kuten vastaisia eurooppalaisia eh, elokuvafestivaaleja vaikka. Tämä olisi yksi mahdollisuus. Tällaisten kanalien kautta voitaisiin toimia. Tämä auttaisi meitä eteenpäin. Herra Boves, olkaa hyvä. E, dziękuję bardzo za e, zmianę tytułu. E, Kiitokset, kun muutoitte tätä otsikkoa. Kiitos esittelijälle siitä, koska se sitten enemmän asettaa meidät suhteeseen ulkopuolisten valtioiden kanssa. Ja minun mielestäni tämä ulkosuhteet ovat hyvin tärkeää osa, ja sitä ei pitäisi missään tapauksessa yrittää vähentää ja heikentää. Meidän voimamme ulkopuolella on nimenomaan meidän kulttuurissamme syntyvä voima. On monia monia ihmisiä, jotka tulevat ja ovat tulleet Eurooppaan ja myös tulevat tänne vierailulle sen takia, että he haluavat tulla näkemään tätä meidän kulttuuriperintöämme ja se on hyvin merkittävä asia. Ja minä haluaisin puhua eurooppalaisen kulttuurin edistämisen nimissä koko maailman näkökulmasta. Perinteisestä näkökulmasta katsottuna meillä tietysti on näitä suurlähetystöjä ympäri maailmaa kansallisella tasolla olemassa ja myös sitten näitä kulttuuriattaseoita ja, myö- ja sitten näissä suurlähetystöissä monia muita toiminnan muotoja. Kuten tiedämme, suurlähettiläät hyvin usein nyt tulevat vaihdetuiksi unionin ulkosuhdeviraston virkamiehillä. Ja tahtoisinkin tietää, kuinka tämä eurooppalainen virkamiehistö sitten voi edistää kulttuuria unionin ulkopuolella. Tämä järjestelmähän maksaa hirveän paljon ja meillä on siis henkilöstöä, mutta meidän täytyy valvoa, että he myös tekevät työnsä ja vievät myös kulttuuripuolta eteenpäin, järjestävät erilaisia festivaaleja ja juhlia ja sen sellaista, ja myös edistävät tätä meidän kulttuuriperinnön tunnuksen tuntemustamme. Eli näitä nimenomaan täytyy sitten pyöritellä myös keskustelussamme täällä. Ja tässä koko kokonaiskeskustelussa täytyy miettiä myös tuota kokonaiskulttuuria dimensiota, joiden tehtävänä on ulkopuolella Euroopan asiaa viedä eteenpäin. Kiitos. Mrs. Hannibal. Hannibal, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tämä on vaikea aihe ja meidän pitäisi olla hyvin tietoisia – näistä ongelmista, mitä tulisi vastaan ennen kuin jatkamme asiassa eteenpäin. Periaatteessa tämä on hyvä ajatus, en vastusta sitä, mutta vain muutoin varoituksen sana olisi paikallaan, joita voitaisiin miettiä. Kaikkein ilmeisin asia on se, että kuinka voidaan kehittää eurooppalaista kulttuuria. Ja on totta, että jokaisella maalla on oma kulttuurinsa, ilman muuta, joka toimii tavallaan nyt hyvin tässä mielessä. Tämä tällä hetkellä toimii ihan mainiosti, mutta kuinka sitten tullaan välittämään tämä muualle maailmaan, tämä asia, tähän emme ole vielä löytäneet ratkaisua. Ja ennen kuin me etenemme asiassa, meidän pitää sekä miettiä sitä, mitä haluamme ottaa mukaan tähän eurooppalaiseen kulttuuriin ja ulkosuhteisiin, koska minä en oikein tiedä, mitä tässä tullaan tekemään. Tietenkin tämä on helppoa vielä jäsenvaltion tasolla, koska silloin on selkeää, mitä tullaan tukemaan, mutta nyt olen kyllä hyvin epäselvällä selvissä mielessä. Tästä nyt en oikein tiedä, mitä tästä tehdään. Kieli on jo muuta este. Millä kielellä tämä välittää? englanti on varmaankin kaikkein kansainvälisin kieli. Ja minä tietenkin haluaisin mielen, kaiken tämän liittyvän englanniksi eteenpäin, tottakaan, mutta tämä on aika vaikea varaa muille hyväksyä. Ja myöskin kulttuurin tällainen kaupallinen välittäminen, jossa amerikkalaiset ovat hyvä, ja sitten täällä Robali Dali mainitsi täällä Coca-Colaan, ja sitten musiikki myöskin. Tälläkin tämä tapahtuu hyvin kaupallisella tasolla, ja tätä ehkä me välttämättä näe kuitenkaan kulttuurina Minusta yksi asia, jota voitaisiin harkita, on tässä ei se, että pyritään tässä tukemaan eurooppaista kulttuuria jonain konseptina, josta emme edes tiedä, mitä se mahtaisi olla, vaan voisimme katsoa sitä, että kuinka voidaan tukea paikallista kulttuuria. Ja ulkotoiminnan yksi rooli voisi olla se, että katsottaisiin maissa, missä se on, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten voitaisiin tukea paikallista toimintaa.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 E, chciałbym odnieść się do dwóch kwestii. Pierwsza to jest kwestia... Minä haluaisin viitata kahteen asiaan ensiksikin juuri tähän e, otsikkoon. Siitähän on jo puhuttu ja tämä toinen asia on tuo kulttuurinen monimuotoisuus tai kulttuurien monimuotoisuus. Ja tässä on tietysti ollut ongelmia tämän nimen keksimisessä. Nämä näillä nimillä on tietysti oma merkityksensä ja otsikoilla ja nimillä on oma strateginen merkityksensä. Minä opetan yliopisto-opistolla yksityiselämässäni, tai siis työelämässäni, ja olen ohjannut monia tohtoriväitöksiä, ja tiedän, että otsikolla on huiman paljon merkitystä, ja siitä, siihen täytyy totisesti keskittyä vakavasti, koska kaikki, koko tekstin tulevaisuus riippuu siitä. Eli olenko minä siis, muistanko, kuka tämä sitten sanoi, Boris vai Fleckenstein, joka tapauksessa tästä meidän keskustelu ja tulevaisuus riippuu. Ja sitten tämä monimuotoisuus, mitä meidän tulee siis edistää. Me olemme hyväksyneet tiettyjä unionin yhteisiä muottoja, moninaisuudessaan yhtenäinen Eurooppa ja niin poispäin, mutta hyvin usein me puhumme liian paljon unionista, emmekä riittävästi ähm, monimuotoisuudesta. Täällä on 27 aluetta ja sitten lisäksi äh, eikä kyse ole pelkästään vähemmistöistä tai jostain muusta, vaan 20 selkeästä valtiosta. Ja unionin, unioni rahoittaa moniakin toimintoja näissä valtioissa ja sitten kansallisella tasolla rahoitetaan monia toimia. Ja näin täytyy to- toimia kansallisella tasolla, koska meillä ei ole olemassa eurooppalaista kulttuuria, eurooppalaista elokuvaa, elo, eurooppalaisia elofilmejä. Meillä on saksalainen elo, elo, elokuvamaailma ja tsekkiläinen elokuvamaailma ja niin poispäin. Meillä on kulttuuria Euroopassa eikä yhtä kulttuuria ainoastaan. Ja tätä täytyy korostaa. Kiitos. Kiitoksia. Minä itsekin haluaisin sanoa, että tämä ajatus mietintöön oli minulta tullut ajatus ja siksi haluaisin sitä puolustaa. Me tällaisen paneelikeskustelun halusimme kutsua paikalle Cervantes, Goethe, aivan kuten muut kulttuurijärjestöt, niin sillä linjoilla olimme. Meidän oli tarkoitus tehdä täällä työtä. Tässähän on kysymys äh, tällaisesta kattojärjestöstä kansalliselle kulttuurille, eikä siellä ole mitenkään ollut puheena äh, homogeeninen yhtenäinen kulttuuri. Te olette aivan oikeassa. Eurooppalainen kulttuuri on eri kulttuurien monimuotoinen yhdistelmä ja kaikki ne kulttuurin ja niiden pienine elementteineen se muodostaa rikkaan lähteen. Ja se on myöskin meidän ulkosuhdetoiminnassamme ikään kuin vientituote. Ja jos nyt sitten edustaja ajatellaan sellaiset henkilöt Euroopassa, jotka edustavat meitä ulospäin, niin jospa he eivät puhuisi pelkästään rahoista ja kaupasta, vaan että eurooppalaiset edustajat myöskin puhuisivat siitä, mikä meille on hyvää ja olennaista, eli kulttuurista. Sitä minä haluaisin, että mietittäisiin. Miten sen sitten käytännössä toteutuu, se on aivan toinen kysymys. Mutta kuitenkin tämä monimuotoisuus pitäisi olla näkyvissä Euroopasta. On olemassa instituutioita, jotka auttavat meitä me emme halua mitään yksittäistä mm, eh, kulttuuriinstituuttia, joka tekee vaikka työtä Latina-Amerikka, latinaisen Amerikan kanssa. Me haluamme sellaisen ohjelman syntyvän, jossa me teemme asioita yhdessä. Ja näemme, mm, mitä Euroopassa on, missä on Saksa, missä on Puola menossa ja mikä on tämä eurooppalainen henki sehän on hyvin vaikeaa tässä nyt selostaa, kuinka tämä, kuinka tämä oikein menee ja kuinka sitä eteenpäin viedään. Mutta joka tapauksessa olen sitä mieltä, että me annamme tämän ajatuksen kehittyä. Me puolustamme ihmisiä, mietimme palkkoja ja mietimme kaikenlaisia virkoja, mitä on – se on aivan yksi hailee periaatteessa, mutta ei suinkaan ole merkityksetöntä se, kuinka nämä kulttuurilliset seikat tässä ulkosuhde toiminnassa tulevat henkilön kautta toteutumaan. Roo Ehtinen haluaisin sanoa, että jos valintoja tehdään, niin ei pidä unohtaa tätä kulttuuriaspektia ihmis, ihmisten valinnoissa. Jos lähettiläs menee johonkin maahan, niin, niin täytyy, täytyy myöskin muistaa kulttuuriasiat. On olemassa paljon lähetystöjä ja lähettiläitä, jotka voivat tehdä enemmän. Asiat liittyvät kulttuuriin ja eurooppalainen kulttuuri näissä muissa maissa monimuotoisuudessaan voi auttaa asioida, asioiden hoitamisessa. Eurooppalainen elokuva, se on puolalainen, virolainen, saksalainen. Meillähän on elokuvapuolella moni, hyvin monipuolinen tarjonta esitettävänä. Me tiedämme kyllä, mitä haluamme ja mitä emme halua. Ja minä pyydänkin, että kuka meistä täällä ei ollenkaan ajaisi minkäänlaista homogeenista kulttuuria eteenpäin. Sitähän ei ole olemassa. Tässähän on kysymyksessä nyt arvomme ja kulttuuri, joka on jo kauan kehittynyt maanosassamme, on hyvin monimuotoinen. Meidän, me arvostamme sitä, meidän täytyy sitä suojella. Ja jos me olemme tyytyväisiä Euroopan unioniin myös tässä talossa, niin totuus on se, että Euroopan unionissa on apua, apua siitä paljon, että meillä on paljon paljon pieniä kulttuureja – Yksi, yksi me kutsuttiin 97 Ruotsiin. Hän meni Kiirunaan asti. Täällä saamel, saamelaiskansa asuu. Se on ydinaluetta. Hän, miksi sinne menemme? No se, mitä me siellä opimme sitten, oli, että saamelaiset halusivat kiittää meitä siitä, että ovat EU:ssa mukana. Se, että he ovat EU:ssa mukana, niin yhtäkkiä he huomasivat, että heidän kulttuuriidentiteettiään tuettiin ja edistettiin enemmän kuin aikaisemmin. Euroopan unionin myötä valtio joutui heille maksamaan tiettyjä varoja. Tässä on tällainen täydentävä eh, määrärahakuvio. Tällä tavalla saamelaiset saivat paljon enemmän mahdollisuuksia edistää omaa kulttu- kulttuuritoimintaansa. Tämähän oli hyvin yllättävää ja ilahduttavaa. Ja näin voidaankin todeta, että Eurooppa on sellainen taho, joka tekee monia asioita monella sektorilla ja edistää kulttuuria. Ja kun ajattelemme nyt lähetystöjä, niin ne voivat vieraissa maissa toimia, toimia tällaisen verkottumisen puolesta. Hyvin tärkeä tehtävä ja siihen täytyy saada ihmisiä, jotka ovat siihen parhaiten sopivia. Me yritämme tässä nyt saada käyttöön kaikkea sitä, mikä ihmisissä on henkistä ja kulttuurillista ja näin edelleen. Kiitos. Well, thank you. Um, you are a great ambassador. Kiitoksia. Olettekin myöskin suuri suurlähettiläs tässä asiassa. Ei minun tarvitse sen enempää tähän todeta. Kaikki kollegat ovat ottaneet tämän asian täällä esille. Me voimme vainkin vahvistaa sen, että tämä monimuotoisuus, se säilytetään, koska muuten me tavallaan poistamme sen tärkeän kulttuurielementin EU-pilarista. Ja tämä missään nimessä ei ole meidän tarkoituksemme tässä tehtävässä. Eli kulttuurin monimuotoisuus on ilman muuta tärkeä tekijä siellä kun tästä Euroopasta on tullut näin kulttuurimanner. Muitakin asioita otettiin esille. Täällä katsottiin sitten, mitä, mikä rooli kulttuurilla on. Herra Fleckenstein mainitsi täällä, että kuinka kulttuurirooja käyttää välineenä vuoropuhelun ja konfliktien estämisessä. Tämä on yksi aspekti, ja sitten toisaalta myöskin tuota kulttuurilla on toinenkin arvo, sen monimuotoisuus mainittiin täällä, luovuuden luominen ja luovuusteollisuuden luominen. Ja tällä, tällä, tällä pyritään myöskin luomaan eurooppalaisia arvoja, demokratiaa, vakautta, mielipiteen vapautta ja niin edelleen. Ja toinen asia, jonka mainitsit, myöskin muutkin kollegat mainitsivat, se oli tämä otsake. Minä uskon, että ehkä on näin, mutta en ole aivan varma, että tätä hämmennystä saattaa olla tietenkin tämän suhteen, tämän käännöksen suhteen, koska että tarkoituksena on katsoa kulttuuriaspekteja Euroopan unionin ulkotoiminnassa, ulkoisessa toiminnassa. Kyllä se mediatkin on jotenkin tärkeä osa sitä. Näitä ei ollut koskaan tarkoitus poistaa. Ja myöskin mahdollisuus siihen, että voidaan myöskin näin säilyttää monimuotoisuus. Minä ainakin luen tämän hollanninkielisen käännöksen ja myöskin englanninkielisen käännöksen niin, että tämä ei tarvitse muuttaa tätä otsaketta, mutta ehkä teillä on jotain omia huolenaiheita. Mutta minä en ainakaan nyt tunnista näitä. Tässä on pelkästään EUn ulkoisen toiminnan kulttuuriaspekteja. Tästähän on kyse. Ja tämän otsake muotoilee. Katsotaanpa vielä muiden kollegoiden esittämiä asioita. USA otettiin esimerkkinä täällä Coca-Cola tuotteena Onko tämä mikä hyvä esimerkki, sitä en tiedä, mutta on esimerkki sinänsä, että nähdään kuinka, kyllä kyllä kommentit tulee nyt mikrofonin ulkopuolelta. Niin, todellakin. Yeah. No, I understand what you... Niin, ymmärrän, kyllä me tarkoitatte. Tämä on hyvä esimerkki tietenkin tavallaan. Ja tiedän, että voimme katsoa myöskin parhaita käytänteitä muista maailman maista ja katsoa niitä. Tietenkin voidaan luoda koordinointia, ettei tehdä päällekkäistä työtä. Tämäkin olisi hyvä EU-koordinoinnin päämäärä. Että näin katsotaisiin kaikkia toimia, joita tällä hetkellä tapahtuu, ja miten sitten tämä tiedottaisiin muualle maailmaan, että voidaan optimisoida kulttuuritoimintaa eikä tehdä päällekkäistä toimintaa. Sitten kieli. Tälläkin on tietenkin paljon monimuotoisuuden säilyttämisessä merkitystä. Meillä on tietenkin EU-edustustoja ja suurlähetystöjä ympäri maailmaa, joissa järjestää monia kulttuuriohjelmia ja luodaan suhteita, joten koordinointi on sitenkin se, mihin EU-taso voisi kiinnittää huomionsa. Tiettyjä kieli- ja kulttuuriohjelmia voitaisiin pitää jotenkin näiden edustustojen käsissä, mutta niitä voitaisiin koordinoida paremmin. ei tietenkään voisi voitaisiin voitaisi missään mielessä estää jatkamasta toimintaansa. Sama koskee myöskin Ruva Fergian kysymystä vähemmistöihin liittyen. Kyllä heidät pitäisi ottaa myöskin mukaan tähän, koska ovat hyvin tärkeä osa Euroopan monimuotoisuutta. Tämä totta kai pitää ottaa huomioon. Herra Boris oli tyytyväinen otsakkeen muutokseen. En tiedä, tarvitseeko tänään kommentoida. Sitten puhutte kulttuuriattaseesta. No katsotaan tätä, tänään jos teillä on ehdotuksia tähän liittyen, niin kertokaa niistä minulle. Sitten Rova Hannibal mainitsi, että todellakin pitää katsoa, mitä me tässä tehdään, että tässä pitää oppia myös kollegoilta. Ja heidän kommenttinsa keskustelussa ovat osoittaneet sen, että monet ovat jo ajatelleet tätä Euroopan monimuotoisuuden kulttuurin edistämistä. Ja yksi tämän mahdollisuus myös katsoa, että jo olemassa oleviakin välineitä ja katsoa, että ne ovat järkeviä ja että on tietoisuutta niistä. Ja että Lissabonin sopimuksen puitteissa tiedettäisiin, että nämä ohjelmat toimivat yhteydessä paremmin, ettei käyttää niitä pelkästään kaupallisessa mielessä. Tämä on aivan oikein, niin kuin, niin kuin tämä USA musiikkiteollisuus tekee, vaan pitäisi katsoa todellisia kulttuurituotteita. Tässä taisivat olla tärkeimmät asiat. Roma Gals mainitsi myöskin otsakkeen. Ehkä voimme käydä tästä vielä pienen keskustelun, miten otsake on tulkattu tai käännetty eri kielillä, joten tällä saattaa jotenkin strategista merkitystä, että voimme tehdä näin. Sitten Rova Pak mainitsi useamman asian, joista olen samaa mieltä, täysin samaa mieltä. Tietenkin tiettyjä huolenaiheita otti myöskin esille tämän monimuotoisuuden vajeiden suhteen. Siinä kaikki. Herra Plekenstein. How do we continue now? Niin, miten jatkamme? Minkälainen aikataulu tänne on annettu? Any other questions? No. So. Onko muita kysymyksiä? No niin. No niin, missäs ollaankaan? Ennen kuin annetaan komission edustajalle kapitelit, äh, herra Kania, komission edustaja, missä herra Kania on? Ja. Herra Narttu, jos se on naaraskoira. Niin kuin. Istutte hänen vieressään, ahaa, mielenkiintoista. Uh, thank you very much indeed. Uh, uh... Kiitoksia. Olen aivan sattumalta täällä, eh, täällä toisella puolella huonetta. Kiitoksia, että kutsuitte minut tänne paikalle. Ja toiseksi tämä hyvin kiinnostava pitkä keskustelu eh, tässä valiokunnassa on ollut sellainen, että olen painanut eh, mieleeni nämä monet kommentit tässä alustavassa vaiheessa sitten jatkan toimintaa esittelijän kanssa. we wish you a fruitful connection, huh? Toivottavasti on hyviä suhteita. No niin. Me käymme vielä toisen keskustelun 26.10. siis lokakuuta Onko meillä luonnos siihen jo? Siis 26.10. Keskustelemme vielä uudestaan Rova Shaaken kanssa, mutta silloin hänellä vielä ei ole tekstiä, mutta ehkä hänellä sitten on jo tällainen rakenteellisempi ehdotus tarjolla. Ja 18. marraskuuta hän tulee esittämään tekstin täällä. 18. marraskuuta. Tammikuussa äänestetään kulttuurivaliokunnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkistukset saavat tarpeeksi aikaa, eli vain tänne ainakin joulukuun alkuun saakka. No joulukuun päivämäärää vielä voi tarkemmin sanoa, mutta 18. tammikuuta äänestetään käännösten aikataulua en tiedä. Eli joskus Joulukuun alussa on deadline tarkistuksille ja äänestys tammikuussa. Eihän tämä nyt kiireellistä ole. Kun näette, miten tämä toiminta tässä tapahtuu, niin me olemme aika, aika nopeitakin vielä. En usko, että lähetystöt ottavat tällaista tehtävää vastaan. Se ovat enemmänkin vähän hmm, toisissa hommissa. No pyydän anteeksi. niin ehkä tämä nyt ei ollut puheenjohtajan arvoon sopivaa. No niin, kiitokset. Tys äh, Marjeke Schaake. Tämä oli hyvä keskustelu. Ja uskon, että kaikki nämä ajatukset, jotka täällä on otettu esille, jos ne tulevat mukaan, niin meillä sitten loppujen lopuksi on hyvä keskustelu tulossa. Mennään sitten viimeiseen kohtaan, joka onkin myöskin mielenkiintoinen asia teidän työhönne liittyen – Miten voidaan parantaa Erasmus-ohjelman osallistumista? Ja meillähän oli... Niin kysymys. Pieni kysymys. Niin tarkistusten päivämäärä tähän äh, kulttuuriperintöön liittyen, koska se olikaan? Niin joulukuun alku. 20. 20. 23. lokakuuta. Syys, syyskuuta? Sanohan nyt. Are you sure? Just a moment. Hetki vain. Yeah, I said 23rd September. 23. syyskuuta. 20. 23 keskipäivän mennessä. Hyvä. Nyt mennään sitten Twenton yliopiston esitykseen. Voitko vasemmalla olla hieman hiljempaa? Herra komissio ja, ja rova libero, olkaa hyvä, hieman hiljempaa. Meillä on tämä tutkimushanke, joka pyrki ottamaan selville sen, että mikä estää opiskelijoita tai tukee heitä toisaalta osallistumaan Erasmus-ohjelmaan. Tiedätte, että Erasmus-ohjelma on olemassa vuodesta 2007 lähtien ja se on yksi meidän tärkeimpiä ohjelmiamme. Kaikilla meillä on varmaankin täällä sukulaispiirissä joku henkilö, joka on ollut Erasmus-ohjelmassa mukana oman maansa ulkopuolella opiskelemassa – ja haluaisimme tietää, miksi ei ole enempää käytetty tätä hyväkseen. Ja mikä ihmisiä estää tässä ja mitä voitaisiin parantaa. Tätä kysymme professori Wossensteinilta, joka on täällä paikan päällä. Hän on äh, tämä yliopiston huippututkimusosaston johtaja ja tutkimuskoordinaattori, ja hän esittelee meille lyhyesti tämän tutkimuksen. Teillä on yhteenveto myöskin asiakirjoissanne tähän liittyen. Ja sitten esityksen jälkeen voimme keskustella vielä tästä hieman. Herra professori Wossenstein, teillä on puheenvuoro. Dear chair, dear... Hyvä puheenjohtaja, hyvät äh, parlamentin edustajat. Kiitokset teille ja olen hyvin iloinen, että voin olla täällä esittämässä teille tämän hyvin viimeaikaisen Erasmus-tutkimuksen tuloksia. Olin mukana tässä keskustelussa aikaisemmin, joka oli hyvin eläväistä, että näin kuinka tämä valiokunta toimii täällä käytännössä. Haluaisin kiittää myöskin, että tämä valiokunta on aloittanut tämän tutkimuksen tekemisen, koska minusta Erasmus-ohjelma on hyvin tärkeä ja vahva väline, kun eurooppalaista sosiaalista ja kulttuurista ja taloudellista dimensioita levitetään Euroopan tasolla. Ja tässä on vielä pari teknistä asiaa vielä menossa, että saadaan tämä esitys tuonne näytölle vielä näkyviin. Mutta kuitenkin tämä tutkimus aloitettiin ja pantiin täytäntöön tutkimusryhmän konsortion avulla. Ja yksi näistä tutkimusosasta on minun, tämä, minun Twentenin, Twenten yliopiston osasto, mutta meillä on myöskin kansainvälisiä toimijoita tässä mukaan, kuten ICAM ja Andersen, Epson, Felix myöskin olet mukana tässä. Ja Ecotech. Hyvä, nyt se näyttääkin näkyvän tuolla. Tämän tutkimuksen Tarkoitusperät mainittiin täällä puheenjohtajan taholta jo, mutta haluaisin vielä toistaa hieman kerran, mitä tässä alun perin todettiin meidän tutkimuksessa, no, jos teillä on myöskin oma, kokemu, koko, oma kopionne ja tämän koko yhteenveto on teille myöskin eri kielellä saatavilla. Tärkein kysymys oli se, että onko täällä rahoituksellisia muita esteitä, jotka estävät osa, osallistumisen Erasmus-ohjelmaan. Mitkä ovat ne tekijät, jotka saattavat rajoittaa osallistumasta Erasmus-ohjelmaan, koska on osa tiettyjä huhuja, että opiskelijoiden osallistumishalu näihin ohjelmiin saattaa olla tällä hetkellä vähenemässä. Tämä on totta tietyissä maissa, mutta ei kaikissa maissa. Tämän takia me esitimme kysymyksiä sen suhteen, mikä on tämänhetkinen liikkuvuuden taso Euroopassa. Ajattavatko rahoitusesteet tätä Onko Erasmus-ohjelma kaikista eri sosioekonomista taustoista olevien opiskelijoiden ulottuvilla? Siis mm, vähätuloiset, vähemmän koulut perheet verrattuna muihin ryhmiin. Onko muita tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa osallistumiseen, kuten Erasmus-ohjelman tietoisuus tai sitten myöskin apurahan ehdot tai, tai motivaatio? Ja mitkä rahoitusmekanismit voivat eh, lisätä Erasmus-opiskelijoiden määrää? Kuinka voimme lisätä Erasmus-opiskelijoiden määrää? Meillä on aika kunnianhimoisia tavoitteita, ei pelkästään Erasmukselle, vaan myöskin yleensä liikkuvuudelle Euroopassa. Niin. Tällaisen tutkimuksen tekemiseen me kiinnitimme huomiota seuraavaan metodologiaan. Ensimmäinen tästä kirjallista tutkimusta, mitä aineisto on saatavilla jo, mitä voidaan oppia tästä näin, mitä olemassa olevia tilastotietoja on olemassa. Ja sitten myöskin meillä on kysymyksiä, mitä me haluaisimme kysyä sitten kyselyssä, joka tehtiin rajallisessa maassa maita, koska tämä aika rajoitettiin 2006. Tehtiin jo laaja tutkimus, joten me haluamme kysyä vain tiettyjä kysymyksiä tähän olemassa olevaan tietoon liittyen. Ja kysymme seitsemästä maasta, sekin tässä maasta Suomessa, Saksassa, Puolassa, Espanjassa ja UKssa. Ja Alankomaat ajateltiin ottaa myös mukaan, mutta oli hyvin vaikeaa ottaa yhteyttä opiskelijoiden heihin, koska meillä oli niin vähän opiskelijamäärää tieteessä kategoriassa, me, me otimme heidät pois jatkoanalyysistä. Kuitenkin loppujen lopuksi yli 21 000 vastausta tuli siis yli 21 000, joka on aika suuri määrä. Ja noin kolmas osa näistä ei ollut osallistunut Erasmus-ohjelmaan. Ja seuraavassa kalvossa näkyykin, että tämä on juuri suuri etu verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin, koska aikaisemmin kysyttiin, ei ole kysytty tämmöistä opiskelijoita, jotka ovat osallistuneet Erasmus-ohjelmaan. Ja sitten neljässä maassa, muun muassa Suomessa, me keskustelimme myöskin ministeriön edustajien kanssa ja, ja eri edustajien kanssa eri tasoilla. Ja meillä oli tällä, tämä, tässä erityisiä ryhmiä, joihin keskityttiin. keskityttiin. Tämän tutkimuksen lisäarvo oli se, että pyrittiin nyt vahvistamaan aikaisempien tutkimusten tulokset ja ovatko nämä tulokset edelleenkin näkyvissä tällä hetkellä. Tämä uusi opiskelijat tutkimus siis katsoi myöskin ei Erasmus-opiskelijat. Tämä oli uutta ja oli hyvä kuulla heidän käsityksistään Erasmuksen suhteen. Miksi eivät osallistuneet Erasmukseen ja miksi eivät voineet tehdä tätä. Ja sitten myöskin nämä tapaustutkimukset, jotka antavat sitten tarkempaa tietoa sidosryhmistä ja niiden toiminnasta, mitä siellä tapahtuu. Haluaisin kertoa nyt tämän esityksen avainhavennoista, ensinnäkin liikkuvuudesta ja sitten rahoitusesteistä, joita opiskelijalla oli opiskelijoille ja muilla sidosryhmillä ja sitten muista tekijöistä. Ja sitten lopuksi tulen kertomaan hieman suosituksista Erasmus-ohjelmaan liittyen. Eli mitä me tällä hetkellä tiedämme, on se, että osallistuminen lisääntyy Erasmus-ohjelmaan suhteen tällä hetkellä. Mutta noin 4 prosenttia on aktiivisia enää Erasmus-ohjelmassa mukana. Jos lasketaan tämä kokonaismäärä liittyen, mitä korkeakoulutuksessa on ja kuinka paljon opiskelijoita ylipäätänsä on sitten mukana, niin tällöin koko määrä on vain noin 1,5 prosentin, 0,1 ja 1,5 prosentin välillä. Mutta jos katsotaan sitten myöskin muitakin, niin sitten tähän tulee 4 prosentin taso. Erasmus-osallistuminen on tällä hetkellä alhaisempi näissä uusissa jäsenvaltioissa, mutta miksi kasvun lukumäärät ovat tällään suurimmat. Syyt, miksi olkaan, että halutaan kehittää tällaisia pehmeitä taitoja, kielitaitoja ja ura edut eivät ole kuitenkaan tärkein syy tyypilliselle Erasmus-opiskelijalle. Tämä on tärkeä, mutta ei tärkein syy. Erasmus-opiskelijat kuitenkin yleensä ovat lähtöisin korkeimmista yhteiskunnallisista luokista. Tämä ei ole mitenkään outoa, kun katsotaan yleisesti osallistumista korkeakoulutukseen, niin, niin tässäkin jo selkeästi tämä ryhmä on enemmän mukana tässä koulutuksessa. Mutta jos katsotaan vielä kansainvälistystä, niin sitten on myös kolmaskin rajoitus olemassa monissa maissa, ei kaikissa maissa kuitenkaan. Erasmus-opiskelijat ovat yleensä näistä perinteisistä tutkimusyliopistosta. No Suomen tapaus on vähän eri juttu. He tuottavat sitä muista yliopistoista luonnontieteiden alalta, mutta muissa maissa yleensä tutkimusyliopistot lähettävät Erasmus-opiskelijoita enemmän ja sitten myöskin suuri ka- suurista kaupungeista tulee enemmän. Tässä on tällainen tausta kuva, jossa osoittaa nämä liikkuvuustasot, eli mitkä netto vievät tai netto tuovat Erasmus-opiskelijoita. Sinisävymaat UK, Ruotsi, Alankoma, Tanska ovat maita. Sitten Baltian maat ovat tällaisia pinkkejä. Ne ovat nettoviejämaita. Tässä on siis epätasapaino. Ja jos haluamme lisätä Erasmus-liikkuvuutta, mutta niin tällöin tämä netto, nettotuojamaat voisi olla aika mielenkiintoinen kohderyhmä, koska näyttää siltä, että he, heitä tulee enemmän opiskelijoita, kun he lähtevät eteenpäin. Eli voi olla, että heidän kotimaan opiskelijoilla on niin paljon innostusta lähteä ulkomailla opiskelemaan. Sitten meitä pyydettiin myöskin katsomaan opiskelijoiden sosiaalista taloudellista asemaa ja voidaanko tämän suhteen tehdä jotain. Kun katsoimme indikaattoreita tämän suhteen, niin katsoimme ne yleisesti vain vähän rikkaampien ja köyhempien maiden eroja, siis PKTn suhteen, rikkaita tai köyhiä maita. Ja rikkaiden maiden edustajat yleensä osallistuvat useammin Erasmus-ohjelmaan kuin näiden vähemmän rikkaiden maiden edustajat. Näiden, tyyppi, näiden eri maiden välisetkin eroja on näkyvissä. Ja että mikä on myöskin mielenkiintoista nähdä tässä on se, että erityisesti alhaisen PKT maissa tämä kasvu, luku, kasvu kasvulukumäärät ovat suurempia näissä uusissa jäsenvaltioissa – ja alhaisen PKT maissa. 2004-2008 vuosien välillä niillä oli, niiden määrä on lisääntynyt huomattavasti, kun taas sitten näissä rikkaissa maissa se on joko vakaantunut tai jopa vähentynyt. Ja tämä on myös mielenkiintoista nähdä, minkä takia näin on. En voi nyt täysin tätä vastata, mutta tulen ottamaan esille muutamia asioita, jotka ovat ehkä indikaattoreja tähän liittyen. Tutkimuksen tärkeimmät havainnot. Rahoitukset, esteet osallistumiselle ohjelmaan on se, että rahoitusesto on yleensä suurin este opiskelijoiden liikkuvuudelle. 57, 57 prosenttia ei Erasmus-ohjelma osallistuneista pitävät tätä ohjelmaa liian kalliina. Ja 29 hylkää Erasmus-ohjelman, koska heidän mielestään Erasmus-tuki oli liian alhaista juuri ulkomaan kulujen korvaamiseksi. Mutta ei pelkästään apurahojen taso, vaan myöskin tässä pitää katsoa tasapainoa olettujen kulujen ja etujen välillä. Eli oletut kulut ja edut edut tarkoittaa, mitä saan tästä näin, jos minä opiskelen ulkomailla. Ehkä parempi työpaikka, parempi asema työmarkkinoilla myöhemmin ja niin edelleen. Eli korkean liikkuvuuden maissa työmarkkinavaikutus on vähentyvässä. Eli opiskelijat Erasmus-kokemuksella aikaisemmin korkeampaa palkkaa työmarkkinoilla tai mielenkiintoisempia työpaikkoja kuitenkin. Ja nyt näyttää siltä, että tämä on vähentymässä. Ja tällä saattaa olla se vaikutus, että Erasmuksen lisäarvo opiskelijoille näissä maissa ei enää ole niin suuri. Ja tämän takia he eivät näe myöskään Erasmusta investointina, he näkevät tämän luksuksena, ekstrana. Ja jos jotain ekstraa, niin sitten alhaisemman sosiaalisen aseman omat ryhmät eivät ehkä osallistu niin helposti, koska he ajattelevat että tämä lisäponnistelu mennä opiskelemaan ulkomaille ja niin tähän liittyvä lisäkulu. Ja sitten taas tämä saattaa viivästyttää opiskeluja ja tunnustamisessa saattaa olla ongelmia, niin he rupeavat ehkä sitten miettimään sitä ja, ja odottavat kauemmin ja, ja tämä, tällainen asia tulee tärkeämmäksi kuin rahoitukset seikat oikeastaan ja muita tietoja, jotka liittyvät rahoituksellisiin estiin ja esteitä osallistumiseen. On myöskin nämä näiden apurahojen bruttosummat. Ja myöskin epävarmuudet sen suhteen, mitä opiskelu maksaa ulkomailla, paljonko maksaa vuokra ja voinko pitää myöskin oman huoneeni omassa maassani ja maksaa tällöin kaksinkertaisia kuluja ja apurahan taso, paljonko minä saan. Tämä vaihtelee maitten, tämä vaihtelee myöskin oman laitokseni sisällä. Ja mikä on sitten maksujärjestely, koska saan rahat. Ja seuraavat askeleet olivat sitten tutkimuksessa, oli, että piti katsoa, että onko potentiaalia lisäopiskelijoita, jotka, jotka saattavat olla kiinnostuneita opiskelemaan ulkomailla, mutta eivät vielä tee tätä Erasmus-ohjelman puitteissa – ja käyttämällä näitä tilastotietoja näistä ei-osallistujista, joita kiinnostaa opiskelu ulkomailla, koska he eivät voi osallistua, koska kulut ovat liian korkeat tai muista syistä, niin me olemme osallist- arvioineet, että noin 902 000-1,5 miljoonaa opiskelijaa voisi potentiaalisesti osallistua Erasmus-ohjelmaan. Ja täällä huomattaa potentiaalia, jota ei ota huomioon kuitenkaan. En usko, että voimme helposti täyttää tätä aukkoa, mutta potentiaalia on siis. Ja mikä oli myös mielenkiintoista nähdä on se, kun katsoimme kansallisia rahoitusjärjestelmiä niille kansallisille opiskelijoille, ja missä mielessä tällä on sitten vaikutusta siihen, että missä mielessä opiskelijat lähtevät liikkumaan, eli osallistuvat Erasmus-ohjelmaan. Näyttää siltä, että ne maat, joissa on riippumaton tulonlähde, yleiset apurahat ja saavat suoraan oman tukensa ilman vanhempien tulee vaikutusta, niin tällä saattaa olla positiivinen vaikutus liikkuvuuden lisääntymiseen. Eli he ovat taloudellisesti riippumattomia. Tärkeää on myös, että täällä on muutamia maita, jossa on lisätukia tai lisäapurahoja laitoksilta liikkuvuusohjelmiin osallistuville opiskelijoille. Tämä ei liity pelkästään lisäkuluihin, vaan tällä pyritään painottamaan liikkuvuuden tärkeyttä. Osallistaa, että sinun laitoksellesi kansainvälistyminen on tärkeää. Tämä tarjoaa myöskin että osana heidän ohjelmaansa. Ja muut mahdolliset liikkuvuuden esteet Erasmuksen osallistuville opiskelijoille. Ne ovat neljässä kategoriassa. Ne liittyvät Erasmus-ohjelman ehtoihin – korkeakoulujärjestelmien yhteensopivuuteen, vaikka aikatauluihin tai trisemestereihin tai ohjelman loppumiseen, mutta myös Erasmus-ohjelman tietoisuuteen sekä myös henkilökohtaisiin tekijöihin, kuten en haluaisi lähteä pois perheen luota, tai minulla on sitten koirat, en voi jättää sitä, tai muun tapaisia henkilökohtaisia asioita. Tutkimuksesta näyttää siltä, että vain 24 prosenttia opiskelijoista ei ole missään mielessä kiinnostuneita ulkomailla opiskelusta. Minua ei kiinnosta eikä halua mennä ulkomaille. osa opiskelijoista kuuluu vain tähän ryhmään. 24 prosenttia. Siis 24 prosenttia ei ole mobiileja, koska he pelkäävät, että heillä saattaa ongelmia opintosuorituksen tunnustamisessa. Tämä on nähty suurena esteenä edelleenkin. Ja se on vieläkin olemassa, vaikka erilaisia sopimuksia on tehty, niin monet opiskelijat silti odottavat kohtaamassa ongelmia tällä kentällä tunnustamisen suhteen. Ja sitten 26 prosenttia haluaisi valita jonkun laitoksen, joka on näiden laitosten listan ulkopuolella kuin heidän oma laitoksensa tarjoaa tällä hetkellä. eikä tällaiseen ohjelmaan ei voisi osaistua. 41 prosenttia opiskelijoista pelkkää, että heillä on liian rajalliset kielen taidot. Että he pystyvät näin seuraamaan opintoja vieraalla kielellä siinä maassa, johon niin he haluaisivat mennä. Saman verran suurin piirtein eivät ole henkilökohtaisista syistä tai perhesyistä liikkuvia. Sitten ihmiset haluaisivat myöskin lisätietoja Erasmuksesta, että voi päättää mennäänkö vai ei. Ja 35 prosenttia opiskelijoista toteaa, että Erasmus tämänhetkisenä tämänhetkisessä versiossa aiheuttaa liikaa hallinnosta taakkaa, joko kansallisesti tai kansainvälisesti. Heillä oli käsitys tästä, että syntyy liikaa ongelmia, eikä silloin lähde tähän mukaan. Ja sitten täällä on myöskin tärkeä opiskelijaryhmä, jolla on sellainen käsitys, että tämä on enemmänkin sosiaalinen juttu kuin akateeminen juttu. Eli mennään opiskelemaan ulkomaille, koska se on kivaa. Tavataan paljon ihmisiä ja tehdään kaikenlaisia mielenkiintoisia juttuja heidän kanssaan. Ja tämä saattaa myös estää sitä, että nämä ottaisi vakavasti. Tämä pitäisi katsoa myöskin akateemisen imakon suhteen. 35 prosenttia on epäileviä opintojärjestelmän suhteen, ja ne ovat menossa tänne koulutusjärjestelmän suhteen, koska he tiedä, miten, tänne, miten tämä toimitaan, kuinka siellä rekisteröidään, pitääkö ne maksaa opintomaksuja vai ei, millaisia luennot ovat, ovatko ne sitten englanniksi vai ranskaksi vai kuinka. He näkevät myöskin, että puuttuu johdonmukaisuutta koulutusohjelmissa, joita he odottavat saavansa. No ei näitä mitenkään outona, koska kun katsotaan sitten opiskelijoita, jotka kansallisella tasolla päättävät opiskella, niin noin 30 prosenttia ensimmäisen vuoden aikana he löytävät jotain muuta sieltä, kun he odottivat sieltä löytävänsä. Ja tämä tapahtuu varmaan ulkomaillakin sitten. Sitten täällä on myöskin huomattavia huolenaiheita ulkomaisen koulutuksen laadun suhteen ja sitten tämän tunnustamisen suhteen. Asiat, jotka eivät ole niin tärkeitä, on taas sitten asiat, jotka liittyvät näihin ohjelmiin, joihin olet osallistumaan. Ja se myöskin jo sitten oma työmahdollisuus kotimaassa, tämä ei yleensä ole mikään este. Koska aika useillahan on taas jo osapäivätyöpaikkoja opiskelun lisäksi, niin tämä ei yleensä estä ulkomaille lähtöä. Ongelmat englannin kielen suhteen eivät ole niin vakavia, koska, koska tämä kursseja järjestää niin poispäin. Sitten mennään tämän lopuosaan. Suositukset. Näyttää näyttää siltä, että on olemassa ainakin huomattava tarve Erasmus-apurahoille tai lisäapurahojen myöntämiseen. Tämä on selvää potentiaalia vielä, jota ei ole tylytty. Ja näyttää siltä, että tässä olisi mahdollisuus myöskin näin hoitaa nämä rahoitukset esteet pois. Kuitenkin täällä on paljon eroja eri liikkuvuusesteiden ja rahoitusesteiden välillä eri maiden välillä. Nämä erityyppiset esteet, ne pitäisi ottaa sitten esille kansallisella tasolla, eikä geneerisesti eurooppalaisella tasolla, koska ei täällä mitään sitä yhteistä ratkaisua ole näihin kaikkiin ongelmiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että täällä on enemmän tarvetta Erasmus-tutkimuksille kansallisella tasolla. Jos katsotaan tämänhetkistä kirjallisuutta, niin on hyvin vaikea löytää kansallisia tutkimuksia sen suhteen, mitä tapahtuu Erasmuksen suhteen maissamme, tulevat ja menevät opiskelijat. Tämä jätetään parlamentille ja komissiolle nämä tutkimukset. Mutta näissä tutkimuksissa on niin paljon maita mukana, että ei voida silloin katsoa kyllä maakohtaisesti näitä yksityiskohtia enää. Ne maat, joissa on melko paljon osallistujia, hekinkin sitten myöskin kärsivät tästä melko tiukasta Erasmus-budjetista – maapudjetista. Heillä on kolme optiota. Joko he voivat sitten vähentää apurahan määrää keskimäärin ulkomaille meidän opiskeluun, tai sitten aiheuttaa pettymys monille op- opiskelijoille, tai lisätä kansallista rahoitusta. Mutta vähän maita tekevät tällaista, koska heillä on jo tällä hetkellä jo muutenkin ohjelmia, tukeakseen alhaisen sosiaalisen tason opiskelijoita osastumaan opiskelun. Tämä lisätuki on vaikea asia heille. Mutta näyttää, että tässä on tietty epätasapainoa. Jotkut maat eivät käytä kaikkia varojaan, mitä heillä olisi, kun taas toisilla on sitten vajeita. Joten parempi keskitetty koordinointi voisi auttaa, että voitaisiin tasapainottaa sitä, että kun saavat liikaa Jotkut saattaa liian vähän. Sitten täällä puhutaan siltä, että ulkomailla opiskelijat saattavat ehkä hyötyä tästä myöhemmin sitten myöhemmässä työelämässä. No, tämä on vähentymässä ja haluan varoittaa myös siitä, että ei ole helppoa jotenkin laittaa tätä hintalappua tähän. Tällä hetkellä jo myöskin pyritään vaatimaan tietynlaisia maksuja. Ja näyttää siltä, että opiskelijat eivät halua mitään lisämaksua esittää, maksaa enää ulkomaalaisista opiskelun opinnoista. Jos haluamme lisätä liikkuvuuden määrää, mitä muuta pitää tehdä. Toinen asia on vielä sitten se, että kun Erasmus-ohjelma on menestyksellinen siinä, että pyritään lisäämään myöskin harjoittelupaikkaan määrää yrityksissä, niin yritysten pitäisi osallistua myöskin kuluihin. He voisivat tehdä jotain hyödyllistä ja antaa jonkinlaisia apurahoja näille opiskelijoille. Ja meidän pitäisi myöskin katsoa näiden pehmeiden taitojen hyötyjä enemmän. Ne ovat tosiaan hyötyjä, jotka auttavat muuallakin kuin markkinoilla – ja sitten pitäisi katsoa myöskin, ettei pyytä lisäämään hallinnosta taakkaa liikaa. Ja meidän pitäisi ehkä myöskin tukea liikkuvuutta vähemmän kehittyneillä alueilla, kuten olemme nähneet tällä hetkellä Erasmus-liikkuvuus keskittyy lähinnä suurille kaupunkialueille – me voisimme käyttää ehkä rakennerahastoja tässä Sen Voimme lisätä näin Erasmus-ohjelman osallistumista. Sitten voisimme myöskin tukea yleistä kirjoitusta kuluihin liittyen. Mitä tämä liikkuvuus maksaa? Ihmiset ajattelevat, että tämä on se kallista, mutta kuinka kallista on mennä sitten eri maihin? Euro-opiskelijaohjelma, joka tehtiin komission taholta elinikäisen oppimisen ohjelman yhteydessä, se osoittaa tämän tiedon paremmin ja yhä paremmin. Että tästä kansalliset tiedot pitäisi saada näkyviin ja saataisiin kansainvälisiä yleiskuvia tästä. Näin tällöin opiskelijoilla on paremmin pääsy näihin kulutietoihin. Ja näkee, että ehkä, ehkä kauheasti kulueroja ei olekaan, koska he alussa ajattelivat, että on kallista enkä mene. Mutta oikeastaan kuluerot eivät välttämättä olekaan niin suuria. Ja vain vähän aikaa kulueroja syntyy. Ja sitten enemmän avoimuutta apurahojen suhteen. Opiskelijat kuulevat liian myöhään sen, mitä he saavat ja kuinka paljon lisäkuluja tullaan kattamaan. Ja ehkä osa Erasmus-apurahoista voitaisiin maksaa myöskin jo alussa heti, että heti alkukulut voidaan kattaa. ettei niin kuin, että lopussa näitä korvataan sitten vasta. Tämä on vaikea asia, mutta on tämä myöskin vaikea opiskelijoille aloittaa heti, kun pitää maksaa heti alussa kaikki kulut, opiskelumaksut ja muut. Ja myöskin yhteisrahoituksesta pitäisi saada enemmän tietoisuutta leviämään, kuinka laitokset ovat tukea liikkuvuutta. Koska opiskelijat eivät tiedä, mitä he saa, ja kun kuulet vasta viime hetkellä, niin he eivät uskalla lähteä mukaan tähän. Jos kuulen vasta päivää aikaisemmin asiasta, ennen kuin, ennen kuin lähden siis, ulkomaille. Kuulen, että saan tuhat euroa yliopistolta, Niin tulen käyttämään sen. No, no se on... No tämä ei auta kyllä tämän investointipäätöksen tekemisessä. Mutta jos tiedän etukäteen, että saan tuhat euroa, niin silloin voidaan tehdä helpommin tämän päätös. Tämä auttaa huomattavasti. Sitten pitäisi kiinnittää myöskin tunnustamiskysymyksiin huomiota. Kaikista sopimuksista huolimatta aina ei ole helppoa saada tunnustusta opinnoille. Tietenkin tämä on hallintojen asia, mutta tämä on edelleenkin ongelma. Suuri määrä opiskelijoita, jotka menevät ulkomaille, heillä on ongelmia sitten saada heidän opintoviikkoonsa tunnustettua. Ja mitä enemmän heillä on ongelmia, niin sitä enemmän he sitten kertovat tätä puskaradion kautta. Ja tämä Tämä osoittaa sitä, kuinka hyvin tästä hyötyy tai ei hyödy tästä ohjelmasta. Tämä erot nähdään myöskin kaksois- ja kolmoistutkintojen yhteydessä. Jos tällaisten organisoinnissa ja niiden luomisessa niin täällä on tärkeä osa, koska ne ovat yleensä pakollisia näissä tutkimuksissa. Ja tällöin he järjestät myöskin tunnustamiskysymykset ja heillä on myöskin yhtenäinen opintosuunnitelma ja tämä johtaa myöskin tehokkaampaa ulkomailla oleskeluun. Ja sitten myöskin tässä lyhyille intensiiviohjelmille saattaa olla myöskin vielä tilaa kesäyliopistoille. Se on tämänhetkisen ohjelman ulkopuolella, mutta tämä olisi toisen tyyppistä kokemuksen keräystä, toisenlaisia ulkomailla oleskeluaikoja, jotka on myöskin multi Kulttuurillisessa ympäristössä. Meillä on tällainen, ja se on ollut hyvin mielenkiintoinen tapahtuma, vaikka se kestäisi viikon tai kaksikin. Niin silloin he saavat sen kansainvälisen näkökulman asioihin. No niin, sitten ehkä pidempiaikaiset oleskelut ulkomailla voitaisiin ottaa huomioon Erasmus-ohjelmaa ja sitten vielä loppu, kalvo, viimeinen kalvo. Kuinka voidaan placements-ohjelmaan tukea myöskin erasmus puitteissa, ottaen huomioon tämä, tämä viimeaikainen menestys? Ja kuinka voidaan myöskin parantaa toisen asteen koulutuksen liikkuvuutta? Koska toisen asteen koulutuksen opiskelijat jos he saavat jonkunnäköistä kansainvälistä kokemusta ja kokeilua, niin he ovat sitten myöhemmin liikkuvampia. Näin tutkimukset ovat osaittaneet. Minä olen tästä primääritason koulutuslaitosten hallintoneuvostossa kaupungissani ja näen, että heillä on tiettyjä vaikka ohjelmia Irlannin kanssa, heillä on vaihtoa sinne, että tapahtuu jo joka vuosi. Ja näillä on jo ajatus, että Aa, tämä maailmassa on muutakin kuin alankomaat. Ja tämä näkyy ja tuntuu. Hei, nämä ihmiset puhuvat englantia. Ja tämä kaikki opitaan sitten 7. ja 8. luokan aikana. Tämä avartaa. Ja tietenkin toisen asteen koulutuksessa tämä on vielä vahvemmin näkyvissä. Joten uskon, että on hyvin tärkeää keskittyä tähän. Ja sitten Erasmus sen tukeminen sitä pitäisi kehittää. Mitä tahansa me teemmekin, pitäisi kehittää enemmän luomalla vaikka tästä keskitettyjä Erasmus-informaatiokeskuksia ja keskitettyjä Erasmus-esittelykursseja mm, vaikka kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Ja tällä, tällä ihmiset tietävät, että tällaista on olemassa tämä mahdollisuus heille. Jos 20 prosenttia opiskelijoista ei koskaan kuullut Erasmuksesta. Kaikista näistä kyselomakkeen täyttäneistä, jotka vastasivat siihen, ja tietenkin tämä nyt on Tietenkin tämä ryhmä ehkä on hieman jo ennalta valikoitu. Uskon, että tämä kokonaismäärä on loppujen lopuksi suurempi. Niin kyllä meillä on vielä paljon tehtävää. Ja jos emme halua tästä keskittyä lähestymistapaa, on sitten ajatettu lähestymistapa, mutta sitten pitäisi ottaa esille enemmänkin kansallisia toimintatapoja tähän, käyttämään parhaita käytäntöjä ja käyttää meidän alumnijärjestelmäämme ja tiedonjakoa ja kertoa yleensä luennoista ja sitä, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä liikkuvuuden yhteydessä. Minun yliopistoni järjestää tällaista, mutta vain pelkästään ulkomaista opiskelusta kiinnostuneille opiskelijoille, mutta tämä on tästä kaikille jonkun vuoden opiskelijoille, että kaikki saavat tämän kokemuksen ja tietoisuuden. Ja sitten pitäisi lisäksi myös eh, kehittää näitä Erasmus-verkkoja paikallisesti. Kiitokset kiinnostuksesta. Toivottavasti tämä tutkimus nyt antaa hieman lisävaloa ja että pari epäselvää asiaa tuli nyt näin selvitettyä. Ja toivottavasti Erasmus-ohjelma tulee olemaan myöskin yksi avainprioriteetteja korkeakouluopetuksen kentällä. Jos teillä on lisäkysymyksiä, niin minun kontaktitiedot näkyvät tästä ja ne löytyvät myöskin minun esityksestäni. Ja minut löytää helposti myöskin netistä. Olen mielelläni valmis vastaamaan kysymyksiin tämän kokouksen jälkeen. Very much. I think, uh, this... Kiitoksia hyvin paljon. Tämä oli erinomaista. And, uh, it has opened... Tämä on avannut nyt silmämme uusille asioille. Ja se myöskin vahvistaa jo meillä olevaa kokemusta. Lyhyt vastaus eh, tähän aivan loppupuoleen, että täytyy muistaa, että meillä on vuodesta 1995 komenius ohjelma. Tällä tavalla pitää myös opiskelijoille kertoa, että meillä on unionissa hyvin paljon monenlaisia koulutusohjelmia. Meillä on mahdollisuus olemassa, että vielä koulun aikana voidaan, kouluvaiheessa voidaan mennä vuodeksi ulkomaille – me teemme siis aika paljon sitä, mitä te äsken toivotte meidän tekevän, mutta tietenkin on paljon vielä tehtävää. Siksi meidän täytyy mm, pyrkiä siihen, että ihmiset ovat kiinnostuneita tästä. Eikä ole kysymys pelkästään opiskelijoista, vaan myöskin opettajista. Minä itse aina Minua suututtaa se, että Erasmus vaihtooppilaat tulevat takaisin ja sitten he eivät saa hyväksytettyä kaikkea sitä, mitä ovat tehneet. Se ei johdu tästä ohjelmasta eikä meistä, vaan se johtuu tiukkapipoisista professoreista yliopistoissa. He eivät hyväksy sitä, mitä toisessa maassa tehdään. Polonin prosessi on sellainen, että sen pitäisi tähän asiaan juuri vaikuttaa. Sitten edustaja Vattimo saa ja Ro Berlinger, joka on hyvin paljon, anteeksi Berlinger on hyvin paljon näistä asioista perillä. Olkaa hyvä. Mehän tapasimme myös Bolognassa. Tento di essere stato confuso col collega Vattimo. Oho, onnistunut kravatti mua. Tämä on ihan tunnustusta minulla oikeastaan. Niin, haluaisin kiittää erityisesti komissiota siitä, että tämä tutkimus on tehty. Ja tietenkin tiedetään, että se on todellakin tehty, koska se on tärkeitä asioita. This was a parliament which asked... Parlamentti on pyytänyt tätä tutkimusta, ei komissio. Parlamentti. Siis koko parlamentti. I said committee. Ah, yeah, okay. We, I, what was the... Ah, minä, minä sanoin kyllä komitea oikeastaan. Okay. Yeah, no, no, no. no. My, my language, okay. my language is poor. Niin minun, minun kieli on vähän köyhä tässä. Sama sana molemmille. Tarkoitan siis valiokuntaa tietenkin, en, en komissiota. Niin, koska tämä tutkimus on tärkeä ja osoittaa, kuten kuinka tänä päivänä on vaikea tehdä eurooppalaista koulutus- tai korkeakoulutuspolitiikkaa. Erasmus ei ole pelkästään tällainen äh, äh, tärkeä akateemisen koulutuksen osa. Se on myöskin mm, hyvin tärkeä ohjelma siinä mielessä, että tukee eurooppalaistumista yliopistoissa ja myöskin työmarkkinoiden eurooppalaistumista. Se kasvaa, mutta tietyissä maissa se alkaa pikkuhiljaa jo kuivumaan kokoon. Joissain maissa ei enää saada kaikkia paikkoja täyteen, joita on olemassa opiskelijoille. Ja tässä näkyy, näkyy vähän kriisin aiheitakin. Täällä mainittiin nämä syyt. Ja syyt ovat ilman muuta ne, että ne ovat ne samat syyt, josta myöskin Poloniankin prosessi on kärsinyt. Eli akateeminen maailma ei aina hyväksy ja loppujen lopuksi tätä eurooppalaista integraatioprosessia. Ja tämän takia Erasmuksesta tulee vähän tällainen turha osa akateemista ohjelmaa, mutta oikeastaan pitäisi olla täydellinen osa hänen opinto-ohjelmaansa. Mitä apua tässä annetaan sen lisäksi, kun annetaan rahaista tukea? No esimerkiksi ne maat, jotka antavat vaikka tukea asumiseen tai, tai vaikka muuttoon tai sitten myöskin tunnustamiseen liittyen, niin nämä professorit, jotka lähettävät sitten opiskelijoita eteenpäin ulkomaille, mutta sitten eivät hyväksy näitä tutkimuksia tämän jälkeen tai tunnustan niitä, mitä opiskelijat ovat tehneet ulkomailla, niin tämä on vastuutonta taas toisaalta. Tämä tarkoittaa sitä, että he osa, osaltaan tunnusta tätä tämän henkilön opinto-osaa. Eli on tärkeää luoda tällainen ydinopintosuunnitelma, joka on sitten voimassa kaikissa yliopistoissa. No, Bolonian prosessi on tällä hetkellä myöskin esteihin jäänyt, ja tällä hetkellä lehdistö käy vihamielistä kampanjaa Bolonian prosessia vastaan. Ja tässä, tässä myöskin tämä sama lehdistö mustamaalaa Erasmus sen hyppynä tuntemattomaan. Minun lehdessä, yhdessä lehdessä meidän oli tällainen otsakke, Polonia on epäonnistunut. Tässä tavallaan luodaan näistä draamaa, jota ei ole oikeastaan olemassakaan. Ja tämä johtaa siihen, että tämä, tästä yliopistot ja valtiot jäävät nyt yksin tässä prosessissa ilman, että he saavat tukea. Ja kyllä meidän pitää tässä kysyäkin sitä, että että jäsenvaltiot tai toimivaltaiset elimet unionissa, niin heidän pitäisi jatkaa tätä ohjelman monitorointia, jotta voitaisiin ottaa kaikki asian ytimet esiin. Ja näin voitaisiin lisätä sitten määrää. Neljä prosenttia opiskelijoista on kyllä todella hyvin alhainen lukumäärä. Tiedän, että tarvitaan rahaa, mutta eihän kaikki voi olla kyse rahasta vain. Kyllä tämä asiakirja on erittäin hyvä, koska täällä todetaan, että totta kai on olemassa rahoituskriisi, ja rahoja ehkä ole, mutta kyllä pitäisi myöskin olla jotain tapoja myöskin helpottamaan tätä toimintaa. Myös tämä on hyvä esitys. Miksi voitaisiin voitaisiin joint decrees, tällaisia yhdessä tunnustettuja tutkintoja, että tämäkin olisi hyvä asia. Mutta yliopistot, eurooppalaiset yliopistot vastustavat tätä tällä hetkellä. He eivät halua tätä. Tämän tyyppisiä erotuksia tehdään tässä, joka auttaisi kyllä meitä sitten asian eteenpäin viemisessä. Tässä pitää toimia. Kiitos, signor Madame Berger. Je voudrais m'associer au... Niin, kiitoksia. Minä haluaisin myös liittyä tähän kiitosten kuoroon tutkimuksen laadusta ja minä olen myös samaa mieltä kuin puheenjohtaja tästä asiasta ja eritoten siitä, että tämä tietysti monessakin mielessä vastaa meidän näkemyksiämme ja erityisesti, jos mietin näitä talousarviokysymyksiä, niin ja sitten näitä rahoitusongelmia ja stipendikysymyksiä, jotka ovat hankalia, ei ainoastaan Erasmus-asioissa, vaan myös muissa asioissa, joista muistutitkin. Minä haluaisin vielä huomauttaa, että meidän täytyy pyrkiä ymmärtämään siitä, mikä kuuluu meidän kansallisten hallitustemme vastuulle, miten he voivat estää tätä Erasmus-toimintaa erityisesti Bolognan prosessin yhteydessä ja yritysmaailman yhdistämisessä. Minä olen miettinyt sitä, mitä minun valtiossani on tapahtunut, kun ei ole ymmärretty opiskelijoita eikä tätä järjestelmää. Ranskan hallitus on Bolognan prosessia pyrkinyt syyttämään muutamista toimista, jotka itse asiassa eivät kuuluneet Bolonian prosessiin, vaan Ranskan omaan yliopisto eh, uudistukseen, josta opiskelijat eivät kovasti välittäneet. Eli tässä nyt sitten syytetään taas Eurooppaa, ja minun mielestäni tässä olemme myös samaa mieltä. No, sitten täsmällisemmin. Ensiksi haluaisin, hyvä puheenjohtaja, nyt, pitäisikö meidän tehdä tästä omaloitteinen lausunto, jossa voitaisiin tukea niitä suosituksia, joita meillä on olemassa, ja josta sitten koordinaattorikokouksessa varmasti puhutaan. Ja sitten professorin suuntaan sanoisin seuraavaa. Mietin näitä eh, taloudellis-, yhteiskunnallis- eh, erityyppisiä piirejä, jotka joutuvat pohtimaan näitä taloudellisia ongelmia, mutta myös kulttuurisia esteitä. Ja jos ajattelen nyt tätä, että, jos, tätä, että pitäisi lähteä ulkomaille jostain ihan tavallisista piireistä ei välttämättä ole ihan sama asia kuin sitten esimerkiksi korkeakoulutetuimmista piireistä tai rikkaammista piireistä, koska sitten vaatimattomista oleoista tulevat opiskelijat eivät välttämättä helposti koskaan muutenkaan ole käyneet ulkomailla, kun sitten taas muista piireistä ja rikkaammista piireistä olevat, ovat olleet jo ulkomailla muistakin syistä kuin opiskeluista. Eli näitä tällaiset pitäisi ottaa huomioon tällaiset tekijät myös. No sitten tässä ranskaksi saamassani tiivistelmässä havaitsen erityisesti Suomen ja Ruotsin olevan poikkeusasemassa vaihdon edist- vaihto-ohjelmien edistämisesti. Ehkäpä nyt voisitte tähän vastatakin jossain välissä. Eli vastaisitte tähän kysymykseen, koska uskoisin, että juuri Suomen ja Ruotsin hallitukset ikään kuin tukevat en, erityisellä tavalla Erasmus-ohjelmaa tai Erasmus-ohjelmia vastaavia ohjelmia? Tämän kysymyksen halusin esittää. Tämän haluan tietysti e, vielä täsmentää kysymystä, niin josta Mari Hivienen omituinen. We wanted to end it. Niin, meillä on nyt ongelma. Meidän piti päättää tämä vartiovaille 12, kun meillä on koordinaattoreiden kokous alkamassa. Pari seuraavaa puhujaa erittäin lyhyesti pyydän. Kiitokset e, puheenjohtaja minä haluan myös kovasti kiittää tästä tutkimuksesta, tästä hyvin syvällisestä tutkimuksesta, jossa käsitellään kaikkia esteitä ja haasteita, joita järjestelmällä on edessänsä. Ja minun mielestäni ministerit ja koordinaattorit, kaikki, jotka vastaavat hallitusten tasolla korkeakoulutuksesta, hyötyisivät kovasti, jos saisivat tämän tiedonannon käsiinsä. Minun mielestäni se on yksi parhaimmista tutkimuksista, jotka osoittavat niitä ongelmia, joita yliopistoissa on, varsinkin sitten opintoviikkojen ja opintopisteiden yhteen ymmärtämisessä Erasmus-ohjelmien sisällä ansaituittujen opintoviikkojen ja pisteiden linkittämisessä kansalliseen järjestelmään. Ja tietysti sitten näiden tämän Erasmus-ohjelman ja kansallisten stipendien välinen yhteys on myös kovasti kiinnostava. Kansallinen, kansallisella tasolla opetushallinnoissa varmasti hyöty, hyödyttäisiin kovasti siitä, että tämä teksti saataisiin myös käsiin luettavaksi. Ja sitten mietin sitä, miten esimerkiksi maat vievät ja tuovat ikään kuin opiskelijoita. Puola, minun valtioni, näyttäisi siltä, että se vie opiskelijoita. Minä opiskelijoiden jo, opiskelijoita seuratessani Erasmus-ohjelmaan lähtevät, opis, lähtevillä opiskelijoilla on hyvin usein eh, ulkomaisten kielten kanssa, varsinkin englannin kanssa ongelmia. Tätä voitaisiin varmasti parantaa unionissa. Ja minä haluaisin myös kiinnittää huomiotanne varsinkin siihen, että kaikkialla, missä jäsenvaltiot eivät käytä kaikkia mahdollisia varoja ja mahdollisuuksia, Erasmus-ohjelman lisäämiseksi, niin niitä täytyisi palauttaa nuo varakirjekuorensa niille valtioille, jotka niitä toivovat. Ja sit, sitten vielä kysymys, jonka professori otti esille, tuo oikeudellinen kysymys Esimerkiksi se, että minkä takia niin harva opiskelija käyttää tai on kiinnostunut yhteisöoikeudesta. No minun mielestäni tällä me voisi, alalla me voisimme kasvattaa no, varoja opiskelijoiden määrän lisäämiseksi. Sì, eh, scusate, io eh, ho sempre... Ah, niin, anteeksi, minulla on vähän vaikeuksia, että mikä, mikä kompetenssi meillä nyt oikein on sitten eurooppalaisella tasolla näihin investoitiin, joita jäsenvaltiot tekevät Erasmuksen tai yliopistojen suhteen. Kun olin viimeksi parlamentin jäsen, siinä oli jonkun aikaa jo kyllä, niin totesin, että haluaisin, että lisättäisiin vaikka italian opiskelijoiden tukea. No ei, ei, tämä ei ollut mahdollista, koska se on hallitusten asia, todettiin minulle. Jos tehdään tästä oma lausunto, niin olisi hyvä, että voitaisiin katsoa myöskin sitä valvontaongelmaa tai, tai, tai kannustin ongelmaa, mitä tulee koulutuksen suhteen Euroopan tasolla. Paljadeli. Rova Paljadeli. I had already submitted uh, by the end of minä jo 2000 vuoden, 9 vuoden lopussa olin jättänyt huomautuksen tästä osallistumisesta. Te esittänyt kyselyn ja e, vastaus oli hyvin hauska. Voin antaa sen teille mutta tulokset olivat hyvin samantyyppisiä kuin mitä teidän tutkimuksessanne oli. Tämän Youth Movement ja eräät muut aloitteet ovat sellaisia, että ehkä niiden avulla voidaan ongelma ratkaista. Oletteko kysynyt, siis ne ihmiset, joilta kyselitte, olivatko ne sellaisia eh, henkilöitä, jotka lähtivät eh, jonnekin vai osallistuvatko he Erasmukseen? Ehkä nyt olen unohtanut jotakin, mutta jos nuorelta, nuorelta jotka ovat osallistuneet eh, ohjelmiin, niin jos, jos todella heiltä kysytään, on sellainen, että kulttuuriosaaminen on myöskin voimakas parametri. Että ne, jotka osallistuvat, vaikka taloudellisia ongelmia oli. The commission now, short please. Where? Komissio, olkaa hyvä. Herra Van den Boel. Chairman. Uh, I will be very... Kiitoksia puheenjohtaja vain lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin todeta muutaman sanasen, että kiitän tästä äh, parlamentin ja äh, valiokunnan kiinnostus tähän tutkimukseen. Kuten parlamenttikin, mekin pyrimme kehittämään liikkuvuuden laatua. Me kuulimme tutkimusta vasta nyt, mutta tämä on, on oikein tämän valiokunnan tekemä tutkimus ja kunnia on teidän. Näin päätelmiin liittyen, jotta kai 2008-2009 meillä on tuomattavaa lisäystä erasmus osallistumisesta. Meidän nämä ohjelmat lisääntyvät edelläkin, mutta en usko kuitenkaan, että, että tuskin me saamme enää budjetissa enää lisävaroja tähän, ja tuskin tällainen kasvuluvut enää jatkuvat. Ja näihin eri aloihin, mitä tässä mä nyt minä tulen saman tulokseen, mitä täällä on todettu, että todellakin tämä Tämä vahvistaa aikaisemmat tutkimukset, emmekä näe mitään suurempia eroja tämän tutkimuksen ja niiden välillä. Ja olemme myöskin samaa mieltä, että tässä on huomattava potentiaali vielä jäljellä, joten enemmän voitaisiin tehdä. Yksi asia, joka täällä on mainittu, joka on myös tärkeä, on se, että, että nähdään, että Erasmus toimii paljon paremmin kuin täällä kun toimielimissä on tällainen kansainvälistymisagenda mukana. Mitä tulee suosituksiin, niin meidän pitää katsoa niitä vielä vähän tarkemmin, mutta no, yksi tärkeä asia, joka mainittiin täällä, että otetaan sosiaalistaloudellinen tausta huomioon, niin tämä asia ehkä paras katsoinkin kansallisella tasolla, kun tämä mainittiin. Yksi asia, joka on mainittu täällä jo, että täällä saattaa ehkä aliarvioida tutkimuksen puitteissa erämuksen hyödyt. Uskomme, että tässä on suuria hyötyjä tällä tutkimuksella. Valeras tutkimus osoitti sen, että nämä hyödyt lisääntyvät ajan mittaan. Ja myöskin tämä, tämä, nämä vastaukset olemme saaneet työntekijöiltä ja työnantajilta, ne osoittaneet sieltä, että Erasmusta arvostaa paljon. Kun katsomme tätä yksityiskohtaisemmin, niin vaan myöskin katsoneet näitä esteitä, mitä on olemassa, tunnustamiskysymyksiä ja liikkuvuuden lisääntymistä. Tähän liittyen tulemme esittämään omia aloitteitamme. Vielä lopuksi, mitä tulee näihin muihin esteisiin, siis rahoitus on tietenkin tärkeä asia. Ja minusta on mahdotonta lisätä molempia, eh, siis määrää ja budjettikohtaa yhdessä. Tämä on edelleenkin vaikea asia. Yeah, thank you very much. So... Kiitos. Nyt aivan lyhyet vastaukset. Meillä nimittäin aika on tässä loppumassa. Pyydän, että komissio ottaa tämän tutkimuksen vakavasti ja antaa meille vastauksensa sitten kirjallisesti. Niin, olen samaa mieltä. Tämä on erittäin tyyty, hyvä työ ja palaamme tähän sitten kirjallisesti myöskin tämän asian. Peace. Olkaa hyvä. Kiitoksia näistä tästä kiinnostuksesta aiheeseeni. Hyvin arvokkaita kommentteja tässä sain. Ja yksi, joka tässä erityisesti jäi mieleen, on se, että kuinka, kuinka me ratkaisemme nämä taloudelliset kysymykset, jotka liittyvät liikkuvuuteen. Nyt on kiinnostava huomata se, että rikaiden maiden maiden eh, vähän huonommassa asemassa olevat eh, opiskelijat eivät niin lähde liikkeelle. Köyhimmissä maissa sen sijaan on todennäköisempää, että tämä ryhmä lähtee. Se on hyvin kiinnostava asia ja voidaan sanoa, että liikkuvuutta ei, ei estä kokonaan sosioekonominen tausta. Heikommista maista, äh, äh, köyhemmistä maista äh, opiskelijat ponnistelivat enemmän lähteäkseen muualle, koska he investoivat, investoivat liikkuvuuteen perinteisiin vaihtomaihin ajatellen jossa tätä pidetään ikään kuin luksuksena tätä lähtemistä, niin tällä tavalla erot ovat tasantuneet. Mikäli kiinnostavaa Ruotsissa ja Suomessa oli, että jos kansallista rahaa instituutiolta saadaan tähän, niin se selvästikin avusti asiaa. Ihmisille pitäisi kertoa aina siitä, minkälaista tukea on saatavissa. Se on hyvin tärkeä kysymys. Very much also for being short. Kiitoksia lyhytsanaisuudesta ja kiitoksia professorille ja kiitokset myöskin teidän työntekijöillenne tästä tehdystä työstä. Ja ehkä voimme tehdä oma-aloitteisen mietinnön tästä. No katsotaan, onko koordinaattorilla jotain mieltä asiasta. Onko muita asioita? Ei. Sitten 27. syyskuuta, 28. syyskuuta meillä on seuraava kokous. Puheenjohtaja kiittää tulkkeja ja sitten koordinaattorin kokous seuraa.